Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokoustyöskentelyn. Te olette varmasti perehtyneet esityslistaan. Jos ei ole siihen mitään huomauttamista, voimme tulkita sen hyväksytyksi. Kerron teille tässä ja nyt, että aivan sen mukaan kun päätimme äskettäisessä kokouksessamme kohta joka liittyy kiinteistöpolitiikkaan, siis europarlamentin omaan kiinteistöhankintapolitiikkaan tulee saamaan oman keskustelunsa pääsihteeri Klaus Velen läsnä ollessa 15.30. Eli me keskeytämme sitten 15.30 aina 16.15 asti. Monika Holmeier esittelijän on siitä tietoinen. Koordinaattoreille siitä äsken kerroin. Ja me katsomme sitten, mitkä kysymykset voisi olla sellaisia, joita voidaan ihan legitiimistä esittää. Pääsihteeri tässä ensimmäisessä keskustelussa kävimme niitä läpi jo varapuhemiehen kanssa, Vidal Quadrasin kanssa viime viikolla. Olemme myös suunnitelleet työohjelman sillä tavalla, Jean-Luc Duan kysyi minulta äsken, että 17, 15, 17, 20, vähän myöhemmin kuin mitä äsken sanoin hänelle. Ja päätämme siis työt 18.30 periaatteessa. Jos ei ole kysymyksiä tai huomauttamista, niin esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset näkyvät Newsista. Meidän pitää hyväksyä 7. marraskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja. Jos siihenkään ei ole vastustavia tai kommentteja, niin se on näin olen hyväksytty. Kohta kolma esityslistalta on käyty läpi. Se nyt voisimmepä ehkä aloittaa. Minä käyn tässä Jean-Lucin puoleen ja Annen puoleen. Tänä aamuna me saimme, anteeksi, pidimme kokouksen, jossa kävimme mielipiteiden vaihtoa trio puheenjohtajavaltuuskunnan kanssa – Keskustelu siis käytiin omista varoista aivan tässä erityismenettelyprosessissa, kun on kyse monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ajatellen ensi vuotta. Kokous oli aika lyhyt. Voisimme var- ehkä käsitellä tätä heti, kohdat 4, 5 ja 6 meidän tämän päivän esityslistasta. Ja ehdotamme, että kaksi esittelijää, Jean-Luc Dehan ja Anne Jensen, tekisivät vähän selkoa tästä lyhyestä kokouksesta. Vai haluatko, että minä teen sen itse? No niin, minä annan itse itselleni puheenvuoron puheenvuoron esittelijöiden nimissä. Euh, Me ö, äh, päädyimme siihen, että kaikki neuvottelut tulevasta monivuotisesta rahoituskehityksestä, kun puhuttiin tuloista ja menoista, niin se käytäisiin äh, samanaikaisesti neuvostossa ja parlamentin kanssa. Äh, viime kerralla neuvostohan neuvotteli omalla tontillaan, siis neuvoston sisällä ministeritasolla ja Eurooppa-neuvostossa huippukokouksessa, jossa pidettiin noin kolme neljä kokousta, jotka keskittyivät vain monivuotisen rahoituskehykseen. Sen jälkeen otettiin yhteyttä parlamenttiin ja saimme yksimielisen sopimuksen. Te voitte hyväksyä tai hylätä sen. Annetaan teille pari sata miljoonaa lisää ja näin on sitten asiat, ovat asiat hyvä. Esittelijät sanovat, että tämä oli erittäin vaikeata. Me saimme läpi sen, että ensimmäisenä päivänä saimme jo läpiviedyksi kolme keskustelua, kävimme mielipiteiden vaihtoa. Nämä olivat vain mielipiteiden vaihtoa. Neuvosto ei kyennyt neuvottelemaan. Kansalliset valtuuskunnat eivät saaneet mitään neuvotteluvaltuuksia. Eli meillä oli tämmöinen ensimmäinen mielipiteiden vaihto 12. syyskuuta yleispuitteista, mikä on monivuotisen rahoituskehyksen kesto, sisältö, jakautuma, Meillä oli toinen kokous marraskuussa, jossa puhuttiin komission tekemistä, eh, tekemistä ehdotuksista YMP ja aluepolitiikkaan ja kohesiopolitiikkaan kaksi suurta kokonaisuutta. Yksi pääluokasta 1B ja 2. Ja tänä aamuna me kävimme jälleen tällaisen mielipiteen vaihtokeskustelun uusista omista varoista. No itse asiassa se oli aika yksipuolista keskustelua parlamentin puolelta suhteessa tähän trioon. Kolme ministeriä oli paikalla. Komissio on myös läsnä. Viime kokouksesta lähtien me ehdotimme, että, ja saimme se läpiviedyksi, että komissi, komissio, komissaari Lewandowskin persoonassa olisi läsnä, ja näin tulee käymään. Me muistutimme keskeisen tärkeistä asioista. Ensinnä, mitä tulee itse parlamenttiin, poliittinen sopimus uusista omista varoista oli ehtona kokonaisvaltaiselle sopimukselle monivuotisesta rahoituskehyksestä. Parlamentti ei näytä vihreätä valoa menoille, jos ei saada myös uudistusta läpi omista varoista. Toinen viesti, jonka, anteeksi, korjan puheenjohtajalle välitimme kolme viestiä. Toinen viesti oli seuraavanlainen. Tämä mielipiteiden vaihto, jonka kävimme valiokunnassa viime viikolla – esittelijöiden esityksen perustuen me olemme sitä mieltä, että pöydälle laitetut ehdotukset komissiolta ovat sinällään hyvä perusta työlle. Ei se tarkoita sitä, että ne sataprosenttisesti hyväksyttäisiin. Ei, se tarkoittaa, eikä se tarkoita sitä, että me hylkäisimme muut ajatukset. Kyllä, me voimme varata uusia ajatuksia, mutta tämä on hyvä perusta, mistä voi lähteä liikkeelle myös neuvoston kanssa. Ja sitten kun jatkamme työskentelyämme, niin voimme tietysti laajentaa tätä keskustelupohjaa. Tämä on hyvä perusta. Minä korostin myös sitä seikkaa, että parlamentin mieliala näistä omista varoista oli se, että per, perussopimusta ei lähdetä mu- muuttamaan lähdemme liikkeelle uu, siitä perustasta, mikä on, uu, mikä on EUn nykyinen sopimus. Meidän pitää soveltaa sopimuksen pykäliä, jossa annetaan mahdollisuuksia luoda omia varoja neuvostossa tehdyllä yksimielisellä päätöksellä ja tietäen, että sen jälkeen kun nämä omat varat on luotu, niin sovellusmuodot voivat edellyttää menettelyä, joka muistuttaa ehkä enemmän tämmöistä yhteis- yhteispäätöslainsäädäntömenettelyä, johon parlamentti todella osallistuu päätöksenteossa. Oli kyse vain meidän lausunantamisesta vain osallistumisesta päätöksentekoon, mutta tällä hetkellä parlamentti ei vaadi uutta sopimusta perussopimusta tai nykyisen perussopimuksen muuttamista Brysselissä, missä, Brysselissä tai muissa pääkaupungeissa kuulee nyt tämän tästä, että perussopimusta pitäisi uudistaa tai kokonaan luoda uusi sopimus. Mutta parlamentti on sitä mieltä, että tällä hetkellä pyrimme olemaan mahdollisimman konkreettisia, täsmällisiä ja oikeudellisessa mielessä vaatimattomia. Lopullisen tuloksen suhteen olemme kunnianhimoisia, mutta käytettävissä olevien juridisten keinojen suhteen lähdemme vaatimattomin eväin liikkeelle. Eli käytämme niitä määräyksiä ja säännöksiä, joita nykysopimus meille tarjoaa. Emme kuitenkaan kyseenalaista sopimuksen määräyksiä, joita ei virallisesti ole kirjattu sopimukseen, mutta joilla on kuitenkin juridinen oikeudellinen perusta, kun on kyse nimenomaan omat varat otsakkeesta O haluaako esittelijä täydentää jotain, Jean-Luc? Anna? Haluatteko täydentää? Olkaa hyvä. Anna. olkaa hyvä. Ja, tack, herr formand. Um, det, det, man kan, kan tilføje, er jo så, at det danske formandskab øh, også redegjorde for, hvordan man... Kiitos, puheenjohtaja. Ehkä voisimme lisätä sen, että Tanska puheenjohtajavaltiona on suunnitellut kuutta kokousta ensi viikolle, äh, anteeksi ensi vuodelle. Ilmeisesti näin uskotaan, että päästään yhteisymmärrykseen monista perusseikoista niin, että heinäkuussa Eurooppa-neuvostossa voitaisiin sanoa kyllä tällaiselle periaatteellisten kysymysten paketille. Siis ei luvuista sovittaisi, vaan periaatteista – ja tämä sitten voitaisiin antaa edelleen herra Van joka pyytäisi sitten valtioiden ja hallitusten päämiehiä sopimaan luvuista. Ja sitten voitaisiin toivoa, että noin lokakuuhun mennessä saataisiin aiheesta sopu. Tässä kahtalainen lähestymistapa, koska keskustelua käydään peruslainsäädännöstä ja uudistuksesta YMPn rakennerahastojen ja muiden osalta tutkimusohjelmien osalta myös. Eli neuvostossa keskustellaan näistä oikeudellisista teksteistä ja samanaikaisesti, eli tavallaan rinnakkaisena prosessina keskustellaan tulevista rahoitusnäkymistä. Eli monivuotisten rajoituspuitteiden keskustelua käytäisiin erikseen. Mielestäni tuo on hyvä asia. Koska jos lähdetään sellaiseen prosessiin, että jäsenvaltiot sanovat, että näin paljon, mutta ei enempää. Ja tässä voisi siis tulla hankaluuksia juuri näistä luvuista sovittaessa. Se, mikä nyt on edustaja hänen ja minun asiakirjassani on se, että esitellään tavallaan ne asiakirjat, jotka ovat komission asiakirjoja omista varoista. Ja oikeastaan esitellään siis, luetteloidaan ne ehdotukset, jotka on nyt pöydällä, samoin kuin ehdotus uusiksi omiksi varoiksi Eli transaktiovero esimerkiksi tai arvonlisävero. Joten kaikkien olisi näin helpompi nähdä, mitä ehdotuksia nyt on tehty. Tämä on työasiakirja numero yksi. Joten näin uskomme, että ihmisillä on mahdollisuus melko nopeasti saada lyhyesti käsitys siitä, mistä ehdotuksissa on kyse. Lähtökohta minulle ja Reddehanille esittelijöinä on se, että jatketaan näiden ehdotusten pohjalta ja totta kai me voimme vielä ottaa lopullista kantaa myöhemmin ja ehdotuksia on tulossa, mutta arvonlisävero ja transaktiovero luovat pohjan keskustelulle uusista omista varoista. ehdotus, joka koskee transaktioveroa, on Ekonissa. Se on vastuuvaliokuntana tämän finanssitransaktion veron osalta. Ja marraskuussa keskusteltiin ECOFin neuvostossa tästä verosta. Nämä ovat alustavia keskusteluita, mutta näiden keskusteluiden pohjalta ei oikein vielä tiedetä, mikä lopputulema on, mutta lisäksi sisämarkkinakysymykset ja tämä verokysymys, transaktioverokysymys on selvitettävä, miten se toimisi osana omia varoja. Tietty määrä periaatteita tulisi noudatettavaksi. Esimerkiksi se, onko se reilusti nyt toimiva, vakaa vero ja muitakin kriteereitä, joita pitää voida katsoa, jotta nähtäisiin, olisiko tämä sopiva omien varojen lähde. Onko se luotettava, voitaisiko sitä käyttää kaikissa maissa ja niin edelleen. Tässä siis niitä asioita, joita voitaisiin välittää eteenpäin neuvoston. Kuten puheenjohtaja sanoi, me emme oikein tiedä, missä neuvostossa mennään nyt, mutta melko alkuvaiheessa joka tapauksessa ollaan tätä omien varojen keskustelua myös neuvostossa. Mutta työasiakirja on siis meidän ensimmäinen askeleemme. Katsotaan, miten me voisimme tehdä tässä valiokunnassa työtämme. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Ann. Sen jälkeen edustaja Harton. Voorzitter, dank u wel. Het is een interessant stuk. Um, de Denen en de Cyprioten zijn zeer... Kiitoksia puheenjohtaja. Tanskan ja Kyproksen puheenjohtajuuskaudet tulevat olemaan rohkeita varmastikin, mutta monivuotoinen rahoituskehys on vuosille 13-20. Tässä on paljon kompastuskiviä, kuten ITRE ja, ja ne asiat, joita neuvostossa vaativat yksimielisyyden ovat kysymyksiä. Olen molemmilta tiedustellut ja molemmat ovat vahvistaneet, että yksimielisyys pitää saada omista varoista aikaan. Minun kysymykseni siis on se, onko tämä todellakin oikea ajankohta tälle toimelle. Alankomaat eivät tue näitä omien varojen kysymyksiä. Tämä, on, tämä ei ole siis vain hallituksessa, mutta myös opposition puolella kanta minun maassani. Kiitos kollega. Meidän täytyy lähestyä tätä ongelmaa tänä päivänä, koska parlamentin valtuuskunta neuvotteluissa on velvollinen antamaan selonteon tälle budjettivaliokunnalle. Me teemme näin tänä päivänä, niin kuin olemme kahten aikaisempana kertana toiminut, ja niin kuin tulemme tekemään ensi vuonna, ja Anne Jensen muistutti meille tässä kalenterista, Tanskan puheenjohtajakausi häämöttää. Jos on vastustavia ääniä tässä vaiheessa neuvostossa, sehän on ihan normaalia neuvotteluprosessille. Sehän on ihan normaalia neuvotteluprosessille neuvottelun alussa jotkut sanovat, että he vastustavat sen, sen ja sen tyyppistä ratkaisuvaihtoehtoa. Mutta mikä olisi tärkeää, että kukaan ei kyseenalaista neuvottelujen olemassaoloa? Jos jäsenvaltio kyseenalaistaa neuvottelun ole, olemassaoloa, niin sitten tilanne on huono, mutta näin ei onneksi nyt ole. Jos ajattelemme yleistilannetta, niin ei kai kellään jäsenvaltiolla ole mitään intressiä lähteä pysäyttämään tai jumiuttamaan neuvottelun käynnistämistä edes, kun ajatellaan EUn tulevaisuutta ja lähteä pysäyttämään tätä toimielinten sisältäpäin. Totta kai eh, yleisasianneuvosto tänä päivänä oli varannut keskustelun Eurooppa-neuvoston valmisteluille tämän viikon loppua ajatellen. Keskustelu, joka käyttöön omista varoista oli siis luonnollisestikin oletettavasti varsin lyhyt. Totuushan on se, että niin kuin Anjo tässä meille kertoi, todelliset neuvottelut voivat alkaa vasta vain parin kuukauden kuluttua. Tanskan puheenjohtajakauden aikana, milloin ne päättyvät, siitä emme osaa mitään sanoa. Emme osaa siihen mitään sanoa. Aikataulu, jonka mukaan lähdemme tekemään työtä tällä hetkellä, on sen laatuin, että meidän pitää olla asiakirja käsillämme ensi kesänä Tanskan puheenjohtajakaudella, jossa voidaan saada esille eri osapuolten näkemykset, jotta keskustelu on hyvä neuvoston sisällä ja neuvoston ja parlamentin välillä. Ja siitä sitten eteenpäin neuvosto omasta puolestaan tekee arvioinnit, jos se jatkaa työskentelyä ministeritasolla, Eurooppa-ministereiden tasolla, tai sitten se ö, siirtää asian suoraan Eurooppa-neuvostolle. Silloin syntyy ongelma, jolloin pitää todella pohtia, ja tähän meidän pitää varautua, miten me jatkamme jatkossa tätä mielipiteen vaihtoa sinä päivänä, jolloin ongelma tuodaan Eurooppa-neuvoston pöydälle. Tällä hetkellä tilanne ei ole vielä tämän kaltainen. Kiitän esittelijöitä, että he laativat tämän työasiakirjan, jota useat poliittiset ryhmät olivat jo pyytäneet. Me tarvitsemme, tarvitsemme sitä, jotta voimme paremmin täsmentää kaikkien osapuolten kannat ja myös käytännön seuraamukset erityisesti jokaiselle jäsenvaltiolle komission, tekemistä ehdotu- komission tekemiä ehdotuksia ajatellen. Varmasti muista tenette, että puheenjohtajakokous päätti lyödä yhteysryhmän, jonka tarkoituksena oli kokoontua säännöllisesti tekemään yhteenvetoa neuvottelujen kustakin tiiheestä, ja se on parlamentin puhemiehen henkilökohtaisessa, henkilökohtaisessa parlamentin puhemies on henkilökohtaisesti vetovastuussa tästä. Ensimmäinen yhteisryhmän kokous on pidetty Ensi viikolla Strasbourgissa pidetään ehkä, anteeksi, ensimmäinen kokous pidetään ehkä ensi viikolla tiistai 13. päivä joulukuuta kello 15. Annan teille täsmällisempää tietoa, kun saan itse vähän tarkemmat koordinaatit siitä. Ehkä meidän pitää katsoa asiaa lähemmin puhemies Musekin kanssa, erityisesti hänen seuraajansa kanssa, siitä, miten lopullisesti muodostuu tämä yhteisryhmä, mikä tulee olemaan sen työtahti. Näin. Jos ei ole muita kommentteja, kysymyksiä, niin voimme sulkea kohdat 4, 5 ja 6 esityslistalta. Tervehdin ilolla pääsihteeri Klaus Velleä, joka vastikään saapui sali. Olen iloinen, että hän on päässyt tulemaan. Hän tuli tänne viime kerralla. Valitettavasti meillä ei ollut riittävästi aikaa silloin kuulla häntä onko meillä uutisia esittelijältä Monika Olmajerilta? tai hänestä tai häneltä, koska on vähän vaikea lähestyä tätä asiaa, jos emme saa mitään tietoa hänen paikalle tulostaan. Minä en mielelläni ottaisi tätä kohtaa esille, en aloittaisi mielellään ennen kuin Monika on paikan päällä. Minulle kerrotaan juuri, että hän on ovella. Hän on varsin ujo. No, Monika tulee, tulee asiakirjoineen. Asiakirjat kainalossa. Hienoa. No niin, istu rauhassa alas. Minä Sanoin, sanoin tämän jo äsken, sanon sen nyt pääsihteerin läsnä ollessa. Meillä oli ensimmäinen keskustelu, mielipiteiden vaihto äh, hankkeesta, joka parlamentin puhemiehistö hyväksyi. Se koski kahta kiinteistön hankintaa. Montuajien kiinteistö Brysselissä ja toinen kiinteistö Strasbourgissa. Äh, saimme kuulla vastikään, että toinenkin hanke on meneillään puhemiehistön tutkinnassa se saattaa olla hyödyllinen yhtäältä meille kaikille, että me tarvitsemme ehkä vähän lisää täsmennyksiä Montojen Strasbourgin kiinteistöistä. Me haluamme lisää täsmennyksiä siitä, miten puhemies aikoo suhtautua tähän viimeisimpään kiinteistöhankintaan ja miten tämä menettelytapa viedään hyvään päätökseen annan ehkä välittömästi puheenvuoron esittelijämme, esittelijällemme, jotta hän voi kertoa asiasta ja sen jälkeen voimme tehdä kysymyksiä. Kiitos vielä kerran pääsihteerille läsnäolosta. Kollegan, kollegan, hatte nur... Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minulla oli vähän ongelmia tuolla moottoritiellä. Halusin tulla tänne aikaisemmin, olisin voinut näin puhua kollegoiden kanssa vähän etukäteen – Olin mukana auto-onnettomuudessa matkana lentokentälle, joten tulin paikalle vähän myöhään. Aloitamme Strasbourgin B-rakennuksesta. Strasbourgin B-rakennus on ihan parlamentin vieressä. Euroopan neuvosto on omistaja. Hyvä tässä rakennuksessa on se, että tämä rakennus totta kai on meille hyvässä paikassa – ongelmat, joita kohtamme Stramburissa, ovat meillehän tutut. Meillä on hyvin niukasti tilaa avustajien työtiloja varten ja myös, jos haluamme jotenkin rauhassa jonkun kanssa keskustella toisen MEPin kanssa, jos haluamme tavata muutamia asiantuntijoita, niin siellä on jäsenten ravintola tai baari tai muutama muu tila, mutta muuten on kyllä erittäin vähän tällaisia neuvotteluhuoneita. Näin sitten tukeksimme työhuoneissamme ja vieraat saattavat olla hiukan yllättyneitä siitä, minkälaiset työtilat meillä on. Tämä rakennus on rakennettu vuonna 1955. Vuodesta 2007 sitä ei ole käyttänyt omistaja, on Euroopan neuvosto – ja meillä on etuna nyt myös se, että neuvottelut on saatu käytyä melko järkevästi. Ajatellen, mitä saisimme käyttöömme. 2700 neliötä. Jos siitä pitäisi maksaa vain 6,9 miljoonaa, olisimme Brysselissä ihan tyytyväisiä. Huomaamme, kun lähdemme puhumaan montojen rakennuksesta, että tällä hinnat ovat ihan toisenlaiset. Etuna on myös se, että tontti on annettu 10 000 frangilla käyttöön Strasbourgin kaupungilta valtava tontti tällaiseen hintaan, niin jos joskus se pitäisi palauttaa, niin se pitää tietenkin palauttaa samalla hinnalla. Ja tietenkin rakennuksella on oma hintansa sitten, mutta remonttikustannukset 9,2 miljoonaa euroa arvioitu energiankäyttö, puhdistus, siivous, turvallisuus. Ja siellä on asbestia nyt ilmeisesti ja sitä varten osa remonttityöstä on tehtävä erityisesti. Tämä on jo eurooppalainen rakennus, joten kilpailevia rakennuksia ei tältä tällä erää ole. Joten ainoa, mikä minua vähän häiritsee tässä menettelyssä, rakennus on siellä hiukan kallis ehkä, mutta ei siitä on nyt, siinä on kyse vain sadasta tai kahdesta sadasta tuhannesta eurosta, mutta edullinen se on, mutta loppujen lopuksi minua nyt hiukan häiritsee ja sama koskee Montuajien rakennusta. Tämän halusin selkeästi täällä valiokunnassa sanoa. Ainoa asia on se, että näistä asioista on voitu sopia niin, että meillekin olisi jo lokakuussa voitu antaa tämä asia hyväksyttävästi eikä jättää niin myöhään niin, ettei päädytä ihan vuoden lopulla tähän keskusteluun. Se on tietenkin melko ikävää. Sitten Montoyer-rakennukseen. Siinä on vähän enemmänkin hankalia kysymyksiä. En periaatteessa voi hyväksyä tapaa, jolla neuvottelukeskustelustrategioita käydään. Euroopan parlamentin strategia näiden neuvotteluiden osalta on todella katastrofi. Haluan sanoa tämän hyvin selkeästi. Täällä valiokunnassakin pidän todella ikävänä sitä, että yhden ainoan omistajan kanssa neuvotellaan niin, että omistaja voi olla varma, että hän on aina ainoa. Kaikki muut asiat, joita tehtiin vuokraamisen ja muun osalta, tämä on tehty todella epäpätevästi, jos ajatellaan, että on tarjoaja, joka on todella yli normaalin hinnan, niin kylläkään pitäisi hakea neljä, viisi muuta tahoa, Aksa ja muuthan olisi mukana myös, jotta saataisiin vähän voimakkaampi neuvottelukanta ylipäätään. No nyt olemme tilanteessa, jossa olemme. Tämä on rakennettu, tämä rakennus vuonna 90, kokonaispinta-ala 5700 neliötä. Ja nyt on lähdetty vuokrahinnasta 250 euroa neliöltä. Ja on sanottava, että vanha hinta – oli aivan liian korkea. Me olemme maksaneet jo paljon ja onhan se edistystä, että nyt lähdettiin alemmasta vuokrahinnasta kuin aikaisemmin. Se on kuitenkin vielä sen yli, mitä muuta uutta olisi tarjolla näissä kortteleissa. 240 euroa kaiken kaikkiaan, joten kaiken kaikkiaan hintamme on erittäin kallis. Neva yksi omistaja, jonka takaa löytyy joitain hyvinkin rikkaita ihmisiä läpivaltioista. Siellä on asvestia mutta sitä pidetään turvallisena. Ja me haluaisimme nyt tämän sitten sopia. Ymmärrän kyllä strategian, joka on tässä takana. Tietenkin se, että halutaan rakennuksia riittävän läheltä parlamenttia, jotta ne, jotka ovat hallinnollisesti jatkuvasti yhteyksissä parlamenttiin, eivät menetä työaikaa siirtymiin. Kuitenkin olisi ollut järkevämpää etsiä kuitenkin vähän vaihtoehtoja, eikä ainoastaan katsoa tätä yhtä ehdokasta. Vaikka tämän kritiikin nyt osoitankin, haluaisin samalla sanoa, että jos nyt vaatisimme kaiken aloittamista alun perin, kun puhe on miljoonasta tai 500 000, jota maksamme liikaa. Olen hyvin tietoinen siitä, että tämä summa ei veronmaksajien mielestä ole mikään pikkusumma, ja siksi suhtaudunkin tähän kriittisesti. Kuitenkin pidän tätä oikeana, koska jos vuokramme rakennuksen tältä alueelta. Ja vuokrasopimus kuluu umpeen 31.12 että jos me sopisimme, jos emme sopisi tätä, niin silloin ihmiset joutuisivat sieltä kyllä pakkolomalle. No, ei siinä mitään, jos valiokunta näin haluaa sopu, päättää, niin, niin sekin käy. Mutta sitten meidän pitäisi vielä maksaa remontti ainakin 1,2 miljoonaa, ja kun se lopulta on toteutettu, niin summa on varmasti vielä korkeampi. Ja tämä tarkoittaisi, että lähtisimme vuokrahinnasta, joka olisi selkeästi yli 260, ehkä jopa 270 euroa neljältä. Lyhyesti sanottuna. Rakennus on kyllä sika kallis, näin minun kielessäni sanotaan – Eli yritetään esittää jotain muuta, että sanotaan, että tämä on kaikki markkinoiden hinnan mukaista. Ei se niin ole, mutta jos emme tätä nyt hyväksyisi, niin ongelmia olisi enemmän kuin jos hyväksymme. Eli järkeä tämän ostamisessa on, koska vaikka tämä maksaisi ehkä miljoonan enemmän markkinahintojen mukaan, niin loppujen lopuksi tämä on kuitenkin meille edullisempi ja strategisempi vaihtoehto jos ajatellaan juuri näitä etäisyyksiä ja muita. Ja lopulta ajatellen nyt vielä tätä rakennusstrategiaa, niin suurin osa on saatu sitten päätökseen siitä strategiasta, joka meillä oli. Puheenjohtaja, haluaisin päättää puheenvuoroni tähän ja antaa kollegoille mahdollisuuden nyt keskustella ennen kuin siirrymme eteenpäin seuraavaan Puolen siis montua jietä kyllä, mutta todella kritisoin tätä menettelytapaa. Sitä ei ollut järkevää neuvottelustrategiaa. Ja haluaisin, että joka tapauksessa tällainen asbestilauseke sinne sopimukseen saadaan, koska emme voi hyväksyä, että siellä on sittenkin asbestia ja remontoiminen on paljon kalliimpaa kuin mitä ajattelimme. Eli tässä varmasti riittää jo se, mitä voidaan tämän rakennuksen saada aikaiseksi. Ja ihan lopuksi vielä kollegoille. Joskus rakennusesittelijä tuntuisi olevan sellainen, jolla on valtavasti tällaisia asiakirjoja ja lyhyet määräajat ja niin edelleen, joten lopulta pyytäisin, että ensin lähetettäisiin asiakirjat, jotka sitten katoavat ja niin edelleen, vaan vaihtoehtoja, jos jotain suunnitellaan tai jos jotain suuria rakennusalan toimia tässä tarvitaan, niin vähän järkevämpi aikataulu ehkä olisi paikallaan, ei harmittaisi niin paljon. Emmekä mekään me ole niin tyhmiä, että me pystyisi tekemään ihan rationaalisia päätöksiä. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Ja nyt hyvä pääsihteeri, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Ja, herzlichen Dank. Äh, ich glaube, es macht Paljon kiitoksia. Kun keskustelemme useammasta rakennuksesta, niin voitaisiin katsoa keskipitkän aikavälin rakennusstrategiaa puhemiehistö ja on hyväksynyt tai sopinut ja täysistunto halunnut keskipitkän aikavälin suunnitelman, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2010. Ja tämän keskipitkän aikavälin rakennusstrategiassa on periaatteessa otettu huomioon parlamentin tarpeet ja määritelty ne yksityiskohtaisesti. Ensin periaatteet. Osto, ennenaikainen takaisinmaksu ja välitön maantieteellinen läheisyys, koska emme halua tilanteeseen, jossa komissio esimerkiksi on tällä hetkellä, että rakennukset lopulta ovat kaikkialla Brysselissä. Sitten tässä rakennustrategiassa on identifioitu sellaiset rakennukset, jotka keskipitkällä aikavälillä, ja tämän yhden puhemiehistön kausi noin kaksi ja puoli vuotta sanoisin, realisoidaan, ja nyt ollaan tulemassa tämän strategian loppuun. Eli nyt täytäntöönpanevat päätökset on tehtävä. Kadrakennus ensinnäkin Luxemburissa ja Brysselille määriteltiin keskipitkässä rakennusstrategiassa lisätarvetta hallinnollisiin työhön 26-32 000 neljätä. Täällä mainittiinkin trevel rakennus ja sitten lisää työntekijöitä 10-12 000 ja sitten remonttityöt, joita on tarpeena, vaikka olemme, meillä on sellainen tunne, että kaikki rakennuksemme ovat uusia. PHS-rakennus ei ole uusi teknisesti, siellä tarvitaan rakennustöitä. Istman rakennus, toinen päiväkoti ja samoin se, että ne, jotka – vielä ovat vuokrattavia rakennuksia siirrettäisiin parlamentin omistukseen Montoyer 70. Ja miksi keskustelimme suoraan siitä? Osa strategiaa on se, ettei enää vuokrata, vaan jos olemme vuokralaisia, ja nämä ovat todella poikkeustapauksia, että halutaan päästä omistajiksi. Ja myöskin Strasbourgin osalta keskipitkässä strategiassa vuodelta 2010 maaliskuulta rakennus, joka – pitkälti kattaisi oikeusasiamiehen tarpeet, eli oikeusasiamies siirtyisi tuohon rakennukseen ja siitä vapautuisi sitten kapasiteettia parlamentille, erityisesti parlamentin jäsenille. Tämä strategia on vielä budjettimenettelyssä 2012 saanut myönteisen vastaanoton ei ainoastaan budjettivaliokunnassa, vaan täysistunnossa kaiken kaikkiaan. Nyt olemme siinä vaiheessa, että lähdetään täytäntöönpanemaan näitä konkreettisia osioita. Nämä rakennukset, tämä tulee ehkä vähän yllättäen, mutta tämä on kuitenkin osa strategiaa, joka on hyväksytty puhemiehistössä sekä budjettivaliokunnassa että vielä täysistunnossa. Mitä näihin kolmeen yksittäiseen rakennukseen tulee? Das Gebäude Montoyer 70. Montoyer 70 rakennus on rakennus, jota käytämme ja olemme käyttäneet usean vuoden ajan. Työntekijämme siis tekevät siellä työtä. No, pääosasta ennen kaikkea. Ja tässä on ollut hinta eri laisia. Varmasti esittelijä on samaa mieltä siitä, että tässä ollaan vähän ylä rajoilla, ei, ei sitä tarvitse kiistää. Mutta joitain syitä on, jotka kuitenkin johtivat siihen, että puhemiehistö halusi puhua tämän rakennuksen nostamisen puolesta. Ensinnäkin meille on tärkeää, että kyse on rakennuksesta, joka on parlamentin vieressä. Se on paljon parempi kuin rakennus, joka on puolen kilometrin tai kilometrin päässä. Me haluamme edelleen pitää kiinni siitä, että rakennukset ovat yhteyksissä toisiinsa, ne voidaan, niiden välille voidaan luoda yhteys tai että pitää kulkea vain kadun yli. Tämä on siis yksi kriteeri, joka puoltaa tätä j 70 rakennusta. Lisäksi Siinä on suuri tontti ja tämä voi olla hyvä, kun ajatellaan muita hankkeita. Esimerkiksi jos ajateltaisiin mahdollista uutta päiväkotirakennusta, että siinä on pihaa mukanaan tekijä, joka pitää ottaa huomioon. Ja sitten parkkipaikat. Yhä enemmän kohtaamme ongelmia, kun emme löydä riittävästi parkkipaikkoja tarjota kaikille työntekijöille. Lisäksi on totta, että ihan parlamentin lähellä on melko vähän rakennuksia myytävänä. Vähän siis vaihtoehtoja rakennuksista, jotka ovat kaupan ihan parlamentin lähellä. Ja tässäkin oli ensin niin, että omistaja ei pitkään halunnut myynnistä edes keskustella. Se sitten onnistui lopulta ja tämä tietenkin johti siihen, että omistajalla oli melko tiukka hyvä neuvottelukanta. Tämä voidaan kuitenkin ostaa ilman, että budjettimenettelyssä pitää puut, pyytää lisävaroja siitä ylijäämästä, jota oli käytössä vuoden, on käytössä vuoden 2011 lopulla. Tämä sopii keskin pitkän aikavälin rakennustrategiaan, että siirrytään vuokraisesta omistajaksi, että näin säästämme vuokrakuluja. Ja tämä on siinäkin mielessä mielenkiintoinen asia, että allocation familial rakennus on siinä ihan vieressä ja se saattaisi olla meille vielä tällainen ihan naapurirakennus, joka voisi tulla myyntiin, kun Belgian hallitusneuvotteluissa on päätetty siirtää tämä toiminta alueelliseksi. Eli tämä voisi olla mielenkiintoista sinänsä. Ja sitten asbestilauseke ehdotus esittelijältä varmasti voidaan osa, osallistaa tämä siihen asiakirjaan. Tuosta rakennuksesta B esittelijä jo puhuikin. Kuten sanottua, tavoitteena on se, että oikeusasiamies remonttitöiden jälkeen voisi siirtyä sinne, jotta lisää tilaa jää muissa rakennuksissa erityisesti jäsenille. Se, miten toteutetaan tämä tilan käyttö lopulta on vielä keskustelun kohteena, mutta näin joka tapauksessa jäsenten työhuoneiden tilanne parannisi. Erityisesti ajattelen jäseniä, jotka käyvät työhuoneen avustajien kanssa. Ehkä kun siitä puhuttiin jo, niin Trebel-rakennuksesta muutama sana. Äh, Viime keskiviikkona päätettiin, valittiin tämän projektin toteuttamisesta. Se on osa keskipitkän aikavälin strategia 30 000 neliötä. Nyt markkinoita on tutkittu tarkkaan, samalla on käyty keskusteluita muuden mahdollisten vuokranantajien kanssa parlamentin lähiympäristössä. Tähän liittyy monia etuja. Voitte ehkä nähdä sen siitä, missä tämä rakennus sijaitsee. tämän tavallaan tämän Solidarnos Esplanadin päätöskohta, vain noin 15 metriä kadun toisella puolella. Tämä on uusi rakennus, joka olisi käytössäkin vasta 2017 ja se noudattaa kaikkein korkeimpia ympäristöstandardeja neljötä kohden. Hinta vähän yli 4000 euroa, mikä on ihan markkinahinnan mukaista. Rahoituksen kannalta olemme siinä erityistilanteessa, että Belgian valtio vähän aikaa sitten antoi 88 miljoonaa euroa käyttöön sellaista rahaa, jota voidaan käyttää ainoastaan rakennuspolitiikkaa – 86 miljoonaa euroa siis, jotka on käytettävä kiinteistöpolitiikkaan. Näin suuri osa, yli puolet, yli kaksi kolmannesta tästä Trebel-rakennuksen hankinnasta voidaan näin rahoittaa. ja sitten otetaan vielä 15 miljoonaa käytössä olevista varoista vuodelta 2011 mahdollisesti – niin 101 miljoonaa olisi jo rahoitettu ja jäljelle jäisi 24 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 ja myöhemmin nämä rahat tulisi löytää, eli hyvin pieni summa, joka varmasti on ihan mahdollinen. Ja näin olisi myös päätetty, mitä tehdään tällä 86 miljoonalla, joka Belgian valtiolta on tarjottu. Järkevä investointi. Kuitenkin merkittävä summa voidaan myöskin palauttaa jäsenvaltioihin vuoden lopulla. Tämän hankkeen etuna on myös se, että me emme itse ole tässä rakennuttamassa, vaan kolmas taho, ja tällä on siksi kiinteän hinnan takuu. Ja tietenkin silloin rakennuttajalla on myös oma vastuunsa siinä, että tämä palvelu todella toteutuu. Se on meille edullista. Toivottavasti olen voinut antaa teille nyt hyvän yleiskäsityksen näistä kolmesta hankkeesta. Minulle tärkeää on se, että nyt todetaan, että ei näitä hankkeita ole mitenkään tässä improvisoitu, vaan tässä on kyse kahden ja puolen vuoden suunnittelusta, poliittisista päätöksistä, joita ei ole tehty ainoastaan puhemiehistössä, vaan tuesta. Tukea on annettu keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategialle myös budjettivaliokunnassa ja täysistunnossa. Me olemme nyt tämän puhemiehistön kauden lopulla, tämän budjettivuoden lopulla ja myöskin tämän keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategian loppuvaiheessa ja siksi nämä päätökset pitää tehdä nyt tai ihan lähitulevaisuudessa. Ja siksi puhemiehistö näin on päättänyt ja pyytänyt budjettivaliokunnan kantaa. Kiitos oikein paljon. Merci beaucoup, monsieur secrétaire général. Alors... Kiitos pääsihteeri. Meillä on useita puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Haaglund aloittaa. Thank you, Chairman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää Monika jälleen kerran erittäin hyvästä työstä näiden asioiden parissa. Nämä ovat hyvin haastavia kysymyksiä, ne ovat melko teknisiä ja taloudellisia kysymyksiä. Ja lopultakin melko poliittisia kysymyksiä. Haluaisin myöskin pääsihteeriä kiittää hänen osallistumisestaan. Se on hyvin hyödyllistä tässä päätöksentekoprosessissa. On melko selkeä mielestäni, että kaikissa näissä tärkeissä kysymyksissä me voisimme toimia paremmin, eli niin, että nämä asiat olisivat käsittelyssä hiukan aikaisemmin kuin nyt on tapahtunut. Pääsihteeri toi esiin selkeästi, mitkä syyt ovat tähän aikatauluun, mutta ymmärrän turhautumisen, josta esittelijä puhui liittyen siihen, miten nämä asiat on hoidettu. Meille ei ole kovinkaan miellyttävää tällainen tilanne, jossa joudumme nopeasti tekemään päätöksiä, joten pyytäisin, että pääsihteeri ottaa tämän turhautumisen huomioon tulevaisuutta ajatellen. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että on tärkeää panna merkille, että olemme Euroopassa tilanteessa, jossa suurin osa julkishallinnosta pyrkii tekemään säästöjä. Ja tässä tilanteessa on tärkeää, että hyvin selkeästi analysoimme sen, onko sopivaa investoida veronmaksajien rahoja uusiin rakennuksiin ja niin edespäin. Samaan aikaan tietenkin täytyy säilyttää huomio siinä, että ihmiset tekivät toimielimissä töitä ja he tarvitsevat sopivat toimitilat tätä varten. Mitä tulee Montojen rakennukseen, tämä ehdotettu päätös on paras tällä hetkellä mahdollinen, vaikka tämä päätös tuli meille hyvin myöhään tehtäväksi. Tämä on jotakin, mitä voimme tukea. Sitten toinen uusi rakennus täällä Brysselissä on liian aikaista nyt puhua tästä asiasta. Ymmärrän syyt tämän keskustelun takana, mutta toivon, että meitä ei vielä pyydetä tänään antamaan tästä sitovaa kantaa. Mitä tulee Strasbourgin kysymykseen kokonaisuudessaan. Olemme keskustelleet monta kertaa tästä asiasta ja monetkin ryhmät ja valiokunnat varmasti ovat niin tehneet. Meillä on omassa ryhmässämme selkeä kanta, että emme tue Strasbourgissa uusia rakennuksia. Sitten suuri osa meidän ryhmästämme on sitä mieltä, että meidän pitäisi Strasbourgissa työskentely päättää kokonaan. Siksi emme ole poliittisesti uusien rakennusten kannalla Strasbourgissa. Huolimatta siitä, että niille olisi todennäköisesti hyviä syitä – hyviä syitä sille, että tarvitsisimme uutta tilaa, mutta tämä on meidän ryhmämme kanta ja halusin tuoda sen tällä hetkellä esiin. Kiitoksia. Mon cher collègue Vladimir Manka. Kiitos. Sen jälkeen kollega Manka. Ďakujem, pán predseda. E, som veľmi rád, že tu je medzi nami aj pán generálny tajomník. Kiitoksia. Olen hyvin tyytyväinen, että pääsihteeri on täällä tänään. Hän varmastikin muistaa, että kun ensimmäisen kerran tapasimme, me pahoittelimme sitä, että saamme asiakirjat melko myöhäisessä vaiheessa, vaikka olemme keskustelemassa varojen siirrosta, saamme asiakirjat vain muutamaa päivää etukäteen. Pääsihteeri oli tuolloin samaa mieltä ja sanoi, että me koskaan keskustelisi asioista, joista olemme saaneet asiakirjat alle kaksi viikkoa sitten. Ymmärrän, että tämä ei ole teidän syytänne, mutta tällä hetkellä sain yli 20 asiakirjaa tästä aiheesta ja minusta on hyvin vaikeaa tässä tehdä punnittu päätös. Olemme keskustelleet säädöistä, säädöksistä ja uskon, että budjetti, eli minä meidän täytyy tehdä arviointi koska näillä päätöksillä on taloudellisia seuraamuksia. Tämä tekisi mahdolliseksi tehdä punnitun päätöksen ja antaa kannan valmisteluvaiheessa. Nyt, kuten esittelijä sanoi, olemme tilanteessa, jossa on vain yksi vaihtoehto ja tiedämme hyvin, että jos vaihtoehtoja on vain yksi, emme voi neuvotella tehokkaasti. Mitä tulee vuokrahintaan tai ostohintaan, vaikka käsitämme kyllä, että meillä ei ole tässä kovinkaan paljon liikkumavaraa tietyissä tilanteissa. Parlamentti ja muut toimielimet usein käyttävät tiloja ja päätösprosessit ovat nopeita, mutta uskoisin, että tällaiset nopeutetut prosessit, niiden pitäisi olla aina poikkeus. Komissio vaatii, että kaikki jäsenmaat ovat julkisten hankintojen säädöksiä noudattaneet ja noudattavat niitä, ja nyt meidän pitäisi noudattaa näitä samoja sääntöjä, jos olemme samaa mieltä siinä, että omistajan vastuu on omalla varoillaan korjata tehdä korjauksia rakennuksiin, emme voi tehdä hankintoja tällaisista palveluista. Minulla ei ole mitään montoja rakennusta vastaan. Voisin tukea tätä ehdotusta huolimatta siitä, että siinä on paljon puutteita. Mutta mitä tulee muihin projekteihin, en usko, että meillä on tässä selkeä kokonaiskuva tilanteesta ja meidän pitää saada se, että voisimme antaa kantamme. Usein keskustelemme rakennuksista, joissa on vain yksi omistaja ja on vaikea neuvotella parempia ehtoja. Muistatte varmastikin kollegat, että kun puhuimme talousnäkymistä, sanoimme, että hallintokuluja pitäisi viidellä prosentilla leikata. Ja nyt jos katsomme taaksepäin vuoteen 2005, käsitämme, että vuonna 2005 laajentumisen jälkeen kasvua tapahtui valtavan paljon ja gra- Kahdeksan prosenttia rakennuksista oli tuolloin otsakkeen viisi alla ja nyt niitä on yli kymmenen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kasvua on tapahtunut, vaikka suuria investointeja tehtiin viime vuosikymmenen aikana. Siksi on erittäin välttämätöntä, että saamme lisätietoja, jotta voisimme tehdä päätöksen. Kiitos, edustaja Harton. Olen blij met het eh, verslag van eh, collega Monika Holmeijer. Kiitos, puheenjohtaja. Minä kiitän edustaja Holmeijeria mietinnöstään. Minä kävin Montoyerissa. Siellä on asbestiongelmia. Se on vaikea asia. Mitä tulee Strasbourgin kiinteistöön, mehän olemme jo esittäneet tästä kysymyksiä. 6 ja 8 miljoonan välillä. Nämä ovat aika korkeita arviointeja. Olen samaa mieltä kollega Haglundin kanssa. Pääpaik- toimipaikka on erittäin tärkeä kysymys. Ehkä ei ole niin tärkeää investoida näihin rakennuksiin nyt tulen Brysseliin. Täällä puhutaan menoista ja korvauksista. Se on erittäin mielenkiintoista. Kyllä tässä voitaisiin kuitenkin tehdä jotain säästöjä kustannuksista. Täällä on puhuttu jo budjettineuvottelujen aikana. Se olisi aika mielenkiintoista todeta, että EU voisi säästää, koska tässä on kyse huomattavan suurista summista. Kyllä pitäisi voida tehdä säästöjä tässäkin kohtaa. Confirm. Kiitos. Sitten Joran Färm. Thank you, Chair. Um, I will Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin jälleen esittää kiitokset Monika Holmajerille, joka on tehnyt hyvää työtä ja suhtautunut erittäin avoimesti muihin poliittisiin ryhmiin. Olemme tavanneet useat kerrat ja keskustelleet siitä, miten tämä asia tulisi hoitaa. Erittäin hyvää työtä, kiitos. Karl Haaglundin Markan kanssa olen samaa mieltä siitä, että tässä on nyt vähän kysymysmerkkejä – Voin selittää ehkä, miksi vaikka nyt toista ihan kaikkea. Ensinnäkin, kun arvioidaan, kuinka paljon tilaa tarvitaan. Totta kai tällainen arviointi on tarpeen. Se tehtiin vuonna 2009 ja silloin arviointiin 40-46 000 neliötä ja vuonna 2010 vähän alhaisempi arvio käsittääkseni. Ja parlamentti lähti tutustumaan kiinteistön markkinoihin töihin ja halusin löytää 38 42 neliötä, mutta nyt Ravelle mainitsin vähän alhaisemman luvun. Minä en ole nähnyt, ehkä se on mennyt minulta vähän ohi, mutta en ole nähnyt tämän arvioinnin päivitystä. Hyvissä ajoin ennen nyt tehtäviä päätöksiä. Tämä on meille kysymys, onko meillä kirjallinen ehdotus tästä ja onko se saatu ennen kuin lähdetään puhumaan näistä kiinteistöistä? Tämä ei koske ainoastaan Brysseliä, vaan myös Strasbourgia. Kuinka paljon tilaa itse asiassa tarvitsemme? Muistuttaisin kaikkia siitä, että päätöslausemissa, jotka parlamentti on hyväksynyt, on esimerkiksi hyvin selkeästi päätöslauselmassa sanottu, että keski- ja pit- keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategia on tärkeä, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää edelleen ottaa huomioon hyvän hallinnon tarve ja se, että on arvioitava erilaisia mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja rahoitusmalleja. Käsittääkseni on puhuttu myös siitä, että poistettaisiin esimerkiksi suihkut työhuoneista ja kuinka paljon tilaa näin saataisiin Onko meillä siis selkeä kuva nyt Strasbourgin osalta, mitä vaihtoehtoja on ennen kuin tehdään päätösrakennuksesta B? Minä en ole ihan vakuuttunut ainakaan. Mielestäni tarvitsemme vähän enemmän tietoa. Ja vielä periaatteellisempi kysymys. Olen katsonut päätöslausemia, joita on hyväksytty eri aikoina täällä parlamentissa vuonna 2010, 2011 ja varmasti vielä vuonna 2012. Pari seikkaa halusin kysyä pääsihteeriltä. Ovatko nämä ehdotukset todella sellaisia, että ne kunnioittavat näitä päätöslausemia? Ensinnäkin on haluttu keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategia, jossa on erilaisia vaihtoehtoja ja rahoitusmalleja. Mistä ne nyt löytyy? Ja aivan erityisesti tässä katsotaan tähän tätä 86 miljoonaa, joka Belgian valtiolta on saatu. Sanomme, että haluamme lisää kysymyksiä siitä, mihin nämä varat voidaan käyttää ja vaihtoehdot ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Tässä kysymykseni siis. Onko meidän vaihtoehtoja, Trebel-rakennuksen vaihtoehtoja? Ja sitten olemme sanoneet päätöslausemissamme myös, että – Uskomme, että hallinnon pitäisi kehitellä rakennus- tai kiinteistöpolitiikkaa yhteistyössä budjettivaliokunnan kanssa. Budjettivaliokunta haluaa jatkuvasti saada kuulla uudesta kehityksen kulusta kiinteistöpolitiikassa, jos sillä on selkeitä vaikutuksia budjettiin. Minä tulkitsisin tämän niin, että ei ole oikein mahdollista tulla ja sanoa, että aikaan pari päivää kuten edustaja Manka sanoi, 20 eri tausta-asiakirjaa pari tuntia ennen budjettivaliokunnan kokousta. Tämä ei nyt oikein kyllä kunnioita näiden päätöslausematekstien henkeä. Siksi haluaisin kuulla herra Vellen kommentit tähän puheenvuoroon. Karl Haglundille. Trebian rakennuksen ongelma käsittääkseni. Hän haluaa lykätä koko asiaa, voin ymmärtää, mutta ongelma on se, että ehdotuksen keskeinen osa on se, että 15 miljoonaa siirtona pitäisi tehdä, että 15 miljoonaa ei menetetä. Se pitäisi tehdä ennen joulua tai tämän loppua. Ja tämä siirto on juuri ensimmäinen erä Trebelin rakennusta. Eli tässä on kyllä yhteys tämän siirron ja Trebelin rakennuksen hankinnan välillä. Eli menetämme tämän 15 miljoonaa, jos emme tätä tee nyt. Ja siksi koordinaattoreiden kokouksessa ehdotin puheenjohtajalle, että ainakin saataisiin viikko aikaa, erillinen kokous ensi viikolle, jotta saisimme vähän enemmän tietoa tästä Trebe-rakennuksesta, koko hankkeesta. Käsittääkseni emme voi vain lykätä tätä, koska silloin raha kuluu hukkaan. Kiitos. Katson tätä aikataulua tuonnempana. Isabel Durand, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Puhun nyt budjettivaliokunnan jäsenenä, mutta myöskin rakennustyöryhmän varapuheenjohtajana. Se puheenjohtajiston päätöksiä valmistelee tässä asiassa, eli meidän tilanne on se, että keskustelu on seurattu hyvin tarkkaan, tämä on hyvä asia, mutta haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että me emme voi nyt samaan aikaan koko hallinnon ja poliittisten ryhmien kautta pyytää ja vaatia lisätiloja harjoittelijoille, avustajille, omille toimistoillemme ja sitten samaan aikaan olla sitä vastaan, että hankimme uusia tiloja tai puhua sitä vastaan julkisuudessa. Tämä on hyvin vaikeaa. Tiedämme, että tarvitsemme uusia tiloja. Meidän pitää olla tässä koherentteja, jos me haluamme tarjota uusille parlamentin jäsenille ja muille niitä tarvitseleville sopivat tilat. Mitä tulee rakennuksen Trebel, on hyvä ajatus, että emme siirtäisi tähän rakennuksen hallintotoimenpiteitä, vaan erilaisia poliittisia toimia, poliittisten ryhmien tiloja ja niin edespäin, että ne saisivat enemmän näkyvyyttä ja niin edespäin. Sitten Roa Holmeyer tilanne on hiukan palanpelimainen. Kyllä, todellakin niin on. Olemme tilanteessa, jossa emme, ja tämähän on hyvä asia, emme hallitse Brysselin kiinteistömarkkinoita, erityisesti emme tässä korttelissa. Tiedätte hyvin, että kaikissa pääkaupungeissa kiinteistökysymykset eivät ratkea vain suunnittelemalla, niin kuin me haluaisimme. Kyseessä ovat monet eri kysymykset, kiinteistömarkkinoiden strategiat, ja niin edespäin. Haluaisin tässä puhua myöskin Innun pääosaston nimissä. He tekevät hyvin läheistä töitä eri toimijoiden kanssa, jotta ne voisivat ratkaista hyvin hienovaraisesti erilaisia ongelmia, sillä heillä on hyvin paljon painostusta. He ovat tietynlainen lypsylehmä, mitä tulee toimielimiin. Meillä oli olemassa alustava asiakirja. Olemme tehneet hyvin paljon töitä tässä rakennustyöryhmässä ja tämä työ on jaettu useille vuosille eri tarpeiden mukaan. Kuten sanoitte, ehkä noin 30 000 neliömetriä olisi tällainen määrä, jonka me tarvitsemme, joka olisi kohtuullinen. Mitä tulee neuvotteluihin, niitä ei voida tehdä budjettivaliokunnan ja omistajan välillä suoraan. Tämä on aivan selvää. Me tarvitsemme välikäden me tarvitsemme hallintoportaan neuvotteluihin mukaan. Ja me olemme tässä tavallaan, minä työryhmän jäsenenä olen hiukan teitä edempänä, kun puhutaan näistä neuvotteluista. Pyrimme neuvottelemaan kyllä aivan markkinahintojen mukaisesti ja olemaan varovaisia ja hiukan vähän bluffaamaan, jotta voisimme taata sen, että saisimme parhaat mahdolliset ehdotukset. Mitä tulee Montoijoihin, kyllä, tämä on totta, olemme aivan hinnan katon pinnassa, mutta olemme selvittäneet kyllä tarpeeksi, miksi on tarpeen ja hyvin tärkeää saada tiloja läheisyydestä. Se tulee Trebelliin Montoihin, on totta, meidän täytyy käyttää hyväksemme, kuten sanoitte äsken, sitä, että vuoden loppu koittaa pian, on epämiellyttävää tehdä nopeita päätöksiä ja olisi hyvä, että meillä olisi viikko enemmän aikaa, että voisimme tehdä päätöksiä, mutta meidän pitäisi todellakin saada ne tehtyä ennen vuoden loppua, jotta voisimme hyvät hyötyä näistä siirroista. Me emme siksi voi uutta arviointia tai tutkimusta enää järjestää. Mitä tulee sitten Strasbourgin kysymykseen, minun ryhmälläni on samanlainen kanta kuin Alden kollegojen mielipide. Me emme haluaisi investoida enää Strasbourgiin, sillä me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi olla vain Brysselissä. Nythän te varmastikin tiedätte, että Belgia on saanut hallituksen tänään. Ja se, että tällainen äh, kassa siirrettäisiin paikallistasolle. No, tämä ei ole vielä selvää ja tämä rakennus saattaa vielä jäädä kyllä Belgian hallinnon käyttöön vaikka näitä toimia siirrettäisiin aluetasolle. Tämä on hiukan sivu raide, emme vielä ole tässä selvillä. Sitten kollega Holmaerille, uskon, että meidän pitäisi budjettivaliokunnassa saada myöskin komission rakennusstrategia selville. Tiedän, että Inlo tekee yhteistyötä, se pyrkii saamaan selville komission strategian. Mehän olemme samassa korttelissa. Minä olen jo pyytänyt monta kertaa, että saisimme tänne komission strategian selville, mitä tulee urbanismistrategiaan ja Schumannin rakennustöihin ja kaikkeen muuhunkin, sillä kun puhutaan rakennuksista, emme puhu vain tiilistä ja toimistoista. Puhumme myöskin rakennuksista, jotka sijaitsevat jossakin todellisuudessa, jossakin korttelissa, joilla on tiettyjä arvoja. Meillä pitää pystyä perustamaan päätöksemme joillekin tosiasioille, ja meille olisi hyvin edullista tuntea komission strategiat, sillä he ovat aivan samassa korttelissa kuin mekin, ja kaikki se, mitä komissio ei tee muuto, muuttojen ja ostojen tai vuokrauspäätösten suhteen. Kaikki nämä asiat vaikuttavat suoraan parlamentin tilanteeseen. Kiitoksia. Kiitos, rouva varapuheenjohtaja. Tarkista täsmennyksistä te olette ihan oikeassa. Meidän täytyy varata aikaa komission kuulemiseksi, mitä sillä on mielessä oman strategian suhteen kiinteistöpolitiikassa, jotta että kaikki olisi yhteneväistä meidän pol- politiikkamme kanssa. Salvador Garriga. Gracias, presidente. Por el final. Kiitos, minä aloitan lopusta, jos olemme johdonmukaisia budjettivaliokunnassa. Ensimmäiseksi pitäisi pyytää, kun on kyse kiinteistöpolitiikan investoista, meidän pitää pyytää sille eurooppalaista lisäarvoa. Jos me sovellamme samaa puolustuspolitiikkaan tai tutkimuspolitiikkaan, niin miksi me voisi soveltaa sitä myös kiinteistöpolitiikkaan? Minusta tämä on hyvin koherenttia, mitä edustaja Duran sanoi. Emme tässä voi lähteä luonnostelemaan kiinteistöpolitiikkaan vain tälle toimielimelle tai vain komissiolle tai vain neuvostolle. Näin ollen minä luulen, että yksi tärkeimmistä aloitteista budjettivaliokunnalle olisi laatia jonkunlainen yhteinen äh, aloite yhteiselle toimielinten väliselle kiinteistöpolitiikalle. Kyllä se on koettu välttämättömäksi, jotta veronmaksajat tietävät, miten heidän varojaan käytetään ja toivottavasti parhaalla mahdollisella tavalla. Mikä sitten on budjettivaliokunnan toimivaltuuksien alaista toimintaa? Esimerkiksi mehän tiedämme, että lähivuosina – hallintokulut tai hallintobudjetit kaikissa tulla, tulevat laskemaan, niistä tullaan karsimaan aika paljon. Ohjelmointi tarkoittaa sitä, että tullaan jäädyttämään varoja, tullaan poistamaan varoja, tullaan poistamaan joitakin virkoja, lukuisia virkoja toimielimissä. Eli siis jos jatkamme investointia kiinteistöpolitiikkaa, jos me haluamme jatkaa menopolitiikkaa tässä kiinteistöpolitiikassa, ei se mielestäni ole ristiriitaista keskipitkän aikavälin politiikan kanssa, jos samalla aikaan vähennetään toimielinten hallintokuluja. Minä kuitenkin luotan tähän esittelijän tekemään selvitykseen kuin edellisten esittelijän tekemiin selvityksiin siitä, kun he ovat luoneet yleiskatsauksen kiinteistöpolitiikkaan. Ne, jotka ovat jo käyttäneet puheenvuoron, niin minä haluaisin nyt ymmärtää sen oikein. Tässä ollaan aika paljon valittamassa. Klaus Vellehän peräänkuulutti läpinäkyvyyden avoimuuden puolesta, mutta hän kertoi myös meille, että tämä on lopullinen kahden vuoden prosessi, eli suunnitellaan kiinteistöpolitiikka. Minä olen erittäin pahoillani, että tässä ollaan liikkumassa aika nopeasti, vaikka jotkut sanovat, että asiakirjat ovat olleet jo pöydällä, mutta on joitakin asiakirjoja, jotka ovat olleet 48 tuntia pöydällä. Tämä on aika vaikuttavaa, mutta tämä on joskus aika vaikea lukea näitä asiakirjoja syvällisesti ja niin tarkasti kuin on välttämätöntä mutta tämän minä haluan valittaa, niin kuin olen usein tehnyt tässä valiokunnassa. Saamme tietoa aina viime hetkillä. Eh, mitä informaatiota nyt olemme saaneet, niin kyllä se on ihan johdonmukaista tämän budjettivaliokunnan toimivaltuuksien mukana, kun puhutaan kiinteistöpolitiikasta kuitenkin poliittinen vastuu siitä, ostetaanko rakennuksia kiinteistö vai eikö osteta ja mikä tulee olemaan hallinnolliset kulut, niin kyllähän se vastaa tämän puhemiehen, tämän talon puhemiesten politiikkaa, ei välttämättä tämän valiokunnan politiikkaa. Meillä pitäisi olla riittävästi rahoitusta. Meidän pitää, sen pitää olla myös yhtä pitävä raho, monivuotisen rahoituskehyksen kanssa, jotta se olisi hyväksyttävissä. Tästä, jos näin ajattelemme, niin sen takia tämän valiokunnan rooli on aika yksinkertainen. Jos on riittävästi rahaa, niin sitten me annamme rahaa sitä niin paljon kuin meiltä pyydetään, niin paljon kuin puhemiestö meille pyytää, mutta puhemiestöllä on poliittinen vastuu. Heidän sen elimen täytyy vastata kysymyksiin, onko tämä välttämätöntä toimielimille, onko se sopiva, onko se että tuleeko sillä olemaan vaikutusta yleisen mielipiteen. Ei tämä ole budjettivaliokunnan tehtävä tai heiniä. Meidän tehtävämme on löytää rahaa ja käyttää sitä soveltaa sitä sillä tavalla kuin toimielimet haluavat, mutta se on puhemiehistön tehtävä kantaa poliittinen viime käden vastuu poliittiselle ryhmällehän tämä on hyvin puolensa vetävä sanoa, että haluaa tai ei halua rakennusta Strasbourgin, mutta ne ihmiset, jotka ovat tässä valiokunnassa Äh, heidän pitäisi olla tietoisia omasta toimivaltuudesta, omasta liikkumatilastaan. Meidän pitää tajuta, että meillä olisi riittävästi rahaa kiinteistöpolitiikan sijoituksiin. Äh, me olemme budjettivaliokunnassa, meidän pitää tehdä poliittisia äh, ihmisiä, meidän pitää toimia poliittisesti tietoisina. Näin olen puheenjohtaja, jos on muita, jos on muita ryhmiä, jotka ovat valmiita budjettivaliokunnassa äänestyttämään – Strasbourgin kiinteistöhankinnan toteuttamisesta, niin minä haluaisin tietää, mikä on muiden poliittisten ryhmien näkemys ja rooli tässä valiokunnassa. Saammeko konsensuksen suurimpien ryhmien välillä silloin, kun lähdetään puhumaan Strasbourgin rakennusten rahoittamisesta, niin minä en ole ihan varma, haluanko suositella oman ryhmäni näkemystä. Yeah, yeah, thank you, Chair. On uh, Salvador's point, I, I would think that um, mitä tulee Salvadorin huomioon, meidän pitäisi ajatella asioita hiukan laajemmin kuin näin. Minulla on vain kommentti nopeasti näihin kolmeen ehdotukseen. Montojon rakennukseen uskon, että minut voitaisiin vakuuttaa olemaan samaa mieltä ehdotuksen kanssa näistä syistä, joita esittelijä tässä toi esiin ja pääsihteeri toi esiin. Eli siellä on jo meidän työntekijöitä, meidän niin edespäin, niin edespäin. Olen vähemmän tämän Strasbourgin rakennuksen kannalla. En ole varma, pitäisikö mennä tällä hetkellä käyttää Strasbourgin investointeja. Vaikka teisimme näin, en ole aivan varma, että tarvitsemme kaikkia näitä lisätiloja jäsenille ja avustajille, sillä ehdotuksena ei ole vain remontoida tai muuttaa olemassa olevia toimistoja poistaa suihkutilat, vaan luoda uusia avoimien tilojen toimistoja, joissa avustajat voisivat toimia. Ja tässä saisimme 49 prosenttia lisätiloja. En tiedä, tarvitsemmeko näin paljon tilaa todellisuudessa jäsenille ja avustajille Strasbourgissa. Eli haluaisin lisätietoja todellakin tästä asioista ennen kuin voin hyväksyä ehdotuksen. Mitä tulee sitten Trebel-rakennukseen, minulla on huolia. Tiedän, että nyt on pyydetty vain tukemaan 15 miljoonan ehdotusta. Ja puhumaan sitten tästä 86 miljoonasta myöhemmin kokonaisuudessaan, mutta olen hiukan huolissani myöskin tämän hankkeen aikataulusta, sillä vaikuttaa siltä, että toimistotiloja, joita on vaadittu – ei tarvita ennen vuotta 2017 ennen laajentumista, kun laajentuminen, laajentuminen tapahtuu kuitenkin vuonna 13, niin mitä sitten tapahtuu, jos emme saa näitä tiloja käyttöön niin kuin vuonna 17? Eli käytämmekö me lisää rahoja sitten siinä välillä liiaikaisesti johonkin muuhun rakennukseen? Minulle tämä on hiukan äm, tilanne, jossa on paljon avoimia kysymyksiä, siksi tukisin että me käytämme ainakin viikon lisäaikaa kaikkien näiden kysymyksien pohdistelmiseen tämän eh, Trebel-rakennusehdotuksen ja Strasbourgin rakennuksen ehdotuksen kohdalla. Kiitoksia. Kiitos. Karla on pyytänyt puheenvuoron, mutta aivan lyhyesti. Yes, Chairman, just briefly to state that... Niin puheenjohtajahan lyhyesti toteaisin, että ajatellaan, mitä täällä on sanottu, niin Alde haluaisi myös mielellään lisäkokouksen Trepen rakennuksesta. Kiitos, Helga Trypel. To listening to, uh... Kiitos puheenjohtaja, kun olen kuunnellut kollegoita. Haluaisin sanoa yhden asian kysyä yhtä asiaa. En ole Salvadorin kanssa samaa mieltä, kun puhutaan budjettivaliokunnan toimivallasta, vaikka olemmekin vastuullisia budjettivaliokunnan jäseniä. Emme aina hoida näitä lukuja, vaan kyse on poliittisesta viestistä ja investoinneista myös. Parlamentin jäsenillä me vastuussa tästäkin, joten on selvää mielestäni, että aina on myös yleistä poliittista merkitystä sillä, mitä teemme toimielimillemme, toimielimen rakennuksille ja investoinnille. Siitä olemme myös vastuussa. Siksi Strasburgista. Olen täysin samaa mieltä puheenjohtajan kanssanne siitä, mitä sanoitte aikaisemmassa kokouksessa. Voisi olla enemmänkin kuin varovaista antaa Ranskan hallitukselle mahdollisuus ylläpitää tätä ja olla nyt varovainen, ettei aseteta Ranskan hallitusta tilanteeseen, jossa Ranskan hallitus ei voi enää liikahtaa. Mutta jos nyt on aitoa toivoa, että jotain liikahdutta saattaisi tapahtua. Heitä ei saisi nyt painostaa toiseen suuntaan, mutta tärkeää olisi siis, että Strasbourgista ei ostettaisi nyt rakennuksia. Ei siinä olisi poliittisesti mitään järkeä, jos olisi jonkinlaisia toiveita että Ranskan hallitus liikahtaisi tässä koko kysymyksessä. Sitten yksi kysymys liittyen Ravelleen. Kuten Salvador sanoi, luultavasti lähivuosina, vaikka emme siitä pitäisikään, jäädytettäisiin tai jopa leikattaisiin hallintobudjettia, jos tämä on totta. Ja vaikka uusi rakennus, Treber rakennus olisi valmis vasta vuonna 2017, niin kysymys kai kuuluu, mitä kustannuksia syntyy ei tästä rakennuksen hankinnasta, vaan ylläpitämisestä, joten haluaisin, jos on jonkinlaista käsitystä siitä, onko se laskettu vai eikö sitä ole laskettu. Jos se ole laskettu, niin ainakin osana kiinteistöpolitiikan keskipitkän aikavälin strategiaa pitäisi tietää, mitä tämä tarkoittaa budjetillemme tai mitä se vaarantaisi mahdollisesti muissa budjetin osissa. Kiitos. Bon, la parole... Kiitos. Nyt annan puheenvuoron pääsihteerille. Paljon kommentteja ja kysymyksiä. Kiitos Klaus etukäteen jo vastauksista. Dank. Sydämestä kiitokset. Ensin edustaja Haglund selkeästi sanoi, että hänen ryhmänsä periaatteessa vastustaa Strasbourgissa lisäkiinteistön hankintaa. Se on poliittinen kanta, en voi sitä kommentoida, mutta puhemiehistö ja myös hallinto tekee työtä nykysopimustilanteen pohjalta – ja ottaen huomioon hallinnolliset välttämättömyydet. En ole kuullut, että olisi kritisoitu itse rakennusta tai ehtoja, vaan enemmänkin tehty poliittisia arvioita, ja poliittinen arviointi tietenkin voi vaihdella poliittisten ryhmien kesken. Edustaja Mankka vielä kerran sanoi, että pitäisi pitää kiinni menettelyistä, näin teemmekin. Tämänkin yksi niistä syistä, että tarvitaan näin paljon aikaa – markkinoiden selvitystyöhön tarvittiin merkittävä määrä aikaa. Ja sitten kun olemme kiinteistöpoliittisessa strategiassa, tarvitaan tavallaan tänne kaksi ja puoli vuotta, kun halutaan arvioida kaikkia vaihtoehtoja. Ja kun ajatellaan rakennusta, jota jo käytämme, näin voidaan lähteä neuvottelemaan suoraan omistajan kanssa. on sääntömme mukaan ihan mahdollista. Edustaja Hartong, hyvä, että viittasitte siihen, että Sirussa voidaan luultavasti käyttää varoja, joita muuten on ajateltu matkakustannusten kattamiseen. Todellakin on niin, että kaikki voimme todeta poliittisella tasolla, mutta myös hallinnossa, että jäsenten matkakustannukset ovat pitkälti sen alla, mitä oletettiin alun perin koska monet eivät lennä bisnesluokassa enää, vaan ovat tyytyväisiä ekonomilippuun, eli arviot siitä, että jäsenten ohjesääntö ja siihen liittyvät säännöt johtaisivat matkakustannuksen räjähdysmäisen kasvuun. Tämä ei ole toteutunut. Lähinnä on käynyt päinvastoin. Mielenkiintoista kyllä. Edustaja Färm esitti useita kysymyksiä. Ensin tarpeesta. Tarve, ja tämä on meidän ajatuksemme, on todettu keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategiassa maaliskuussa 2010. Tämä luo meille pohjan. Tätä kai edustaja Färm on oikeassa, kun hän sanoi, että tällaiset asiat voivat muuttua, tietenkin molempiin suuntiin suurempaan ja pienempään. Meidän tapauksessamme on sanottava, että tarve on lähinnä kasvanut lisäbudjetin 2011 kautta ja Kroatian laajentumisen kautta. Jos katsotaan henkilöstölukuja, nehän ovat siellä puhemiesten päätöksessä dokumentoituina. Näette, että vaikutuksena on vajaa 500 lisätyöntekijää. Tämä koskee ryhmiä, hallintoa, Kroatiaa. Tässä ei ole vielä laskettu mukaan mahdollista avustajien lukumäärän korotusta. Joten tarpeen arviointi maaliskuulta 2010 on lähinnä aliarvioimista ei ainakaan yliarvioimista. Ja voitte ehkä todeta omasta kokemuksesta, miten meidän kiinteistömme ovat tässä käytössä. 16 000 henkilöä ennätysmäärä viime keskiviikkona tässä rakennuksessa. Olemme ylittäneet kirkkaasti nyt maksimimäärän ihmisiä. Täällä sen nähdään tuolla käytävillä kanttiinissa – hisseissä. Tämä on tilanne, joka ei ole kestävä, joka on vähennettävä henkilöiden määrää rakennuksessa tai vaihtoehtoisesti sanoa, että tarjotaan näitä lisämahdollisuuksia. Tässä olemme ihan kaiken normaalin yläpuolella, jos halutaan olettaa, että järkevästi voidaan työskennellä tässä rakennuksessa. Lisäksi kysyitte sitä, onko tutkittu Trebelin vaihtoehtoja puhemiehistössä. On toki. Meillä oli monia tarjouksia, joita rajattiin menettelyn aikana, ja lopulta oli kolme rakennusta, kaksi saman suuruista suunnilleen lopulta, ja lopputuloksena Meillä jää tämä Trebel-rakennus, se on uusi, loistava sijainti, tarjoaa parhaat ympäristöstandardit ja on siis niin hyvässä paikassa myös. Ihan tiedoksi vielä puhemiehistö ponnistelee siihen, että annetaan tietoa oikea-aikaisesti ja esittelijällä on mahdollisuus tulla tähän kiinteistötyöryhmään jatkuvasti. Siellä on tuoreita tietoa aina tarjolla, mutta totta kai asiat voivat muuttua ihan viime hetkellä. Mutta olen toki aina valmis, ehkä säännönmukaisemminkin kuin tähän mennessä, jos niin toivotaan. Olen valmis tulemaan budjettivaliokuntaan kertomaan siitä, mikä on asiain tila. Ja näin budjettivaliokunnassa saataisiin vähän suoremmin vielä tietoa käytettävissä olevan aikaa vielä. Ei mitenkään pitäisi vaatia sitä, että päätökset tehdään kahdessa päivässä. Paranoita-asetuskin on tässä selvä. Kaksi viikkoa päätöksen tekoaikaa. Annetaanko kannanotto artiklan 179 mukaan sitten vielä kaksi viikkoa tämän kannanoton esittämiseen. Montoje ja B-rakennuksen osalta 21. marraskuuta tämä asia annettiin eteenpäin vähän enemmän aikaa. Siis ja sitten Trebel-rakennuksen osalta viime torstaina vasta, eikä mitenkään nyt oleteta, että te teette päätöksenne tässä kokouksessa. Joten varmasti budjettivaliokunnan jäsenet, minä ja puhemiehistö pitäisivät hyvänä jos e, e, ylimääräinen kokous voitaisiin Strasbourgissa järjestää, jotta ihan rauhassa voitaisiin katsoa, voitaisiinko tehdä päätös. Edustaja Duron puhui budjettivaliokunnan jäsenenä, mutta myös puhemiestön jäsenenä en siis kommentoi sitä. Salvador Garriga otti vielä kustannuskysymyksen esiin. Uskoakseni olisi vielä järkevää pitää mielessä, että ostaminen ja omistaminen voi tuoda säästöjä. Pari lukua strategiastamme maaliskuulta 2010. Ensinnäkin sitä kautta, että maksetaan nopeammin rakennukset korkokustannuksia. Säästettiin noin 360 miljoonaa euroa. Tämä on jo merkittävä luku Eli se, että maksetaan nopeammin nämä kiinteistöt, voi säästää paljon rahaa budjetista ja näin veronmaksajilta. Ja kun olemme omistajina, niin pitää verrata myöskin siihen, mitkä olisivat vuokrakulut, jos vuokraisimme. Strategiassa 2010 162 miljoonaa euroa vuosittain vuokrakuluja. Tämä kuormittaisi budjettia valtavasti. Eli budjettivaliokuntahan on aina pitänyt tärkeänä sitä, että meidän pitäisi olla omistajia, pitäisi huolehtia siitä, ja tämä kuormittaa vähemmän veronmaksajia, mutta myös parlamentin budjettia, ja siksi puhemiehistö haluaisi jatkaa tämän politiikan tiellä. Ehkä näin pieni vastaus jo edustaja Trippelin kysymykseen. Hän sanoi, että meidän pitää säästää. Me säästämme, ensimmäistä kertaa parlamentin historiassa ilmeisesti 25 miljoonaa kustannuksia on leikattu, vaikka neuvosto olisi hyväksynyt. Ja näiden hankintojen kautta säästämme vuokrakuluja lähivuosina. Siksi tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sen tilanteen kanssa, jossa elämme nyt. Mutta tämä on politiikka, jota on useat kerrat vaadittu – vaadittu siis todella Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa. Uh, unterhaltskosten. Sitten ylläpitokustannukset Trebellin osalta. Toinen kysymys edustaja Trippeliltä. 56 euroa neljätä kohden ylläpitokustannukset ja hyvin alhaiset energiakustannukset – 20 euroa neljätä kohden, koska ympäristöstandardit ovat todella kaikkein korkeammalla tasolla. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Kiitos, kiitos paljon pääsihteerille. Joo, me te olitte täällä vähän pidempään kuin oli alun perin tarkoitus. Hyvät kollegat, aika on taas yllättänyt meidät, koska meidän täytyy nyt käydä läpi edes toinen tärkeä asiakirja ITER-hankkeeseen liittyvää. Sitten meillä on vielä äänestyskäännönkin tässä nyt esittelijöiden puoli. Minä teen nyt teille ehdotuksen. Mehän tajuamme hyvin, että me olemme lähes tulkoon valmiita äänestämään tänä päivänä Montoajesta. Me tarvitsemme kaksi lisätäsmennystä. Ensin sosialistipuolue olisi täsmennyksiä Strasbourgin rakennuksesta ja me haluamme myös lisää täsmennystä Trebel-rakennuksesta – koordinaattoreiden kokous pidettiin tänään iltapäivällä. Minä kysyin silloin, olisiko mahdollista saada ensi viikolla maanantai-iltapäivälle kokoussalia, jotta voisimme ottaa esille nämä kiinteistöongelmat uudestaan esiin. Vastaus oli myönteinen. Minä sanon tässä tämän nyt esittelijän kuulen, eli voisimme käydä tämän loppukeskustelun ja äänestyksen näistä kolmesta rakennuksesta Strasbourgissa sillä tavalla, että meillä olisi yhteinen näkemys ja yhteneväinen, yhteneväinen äänestyskäyttäytyminen kiinteistöpolitiikasta, jota tulemme esittelemään puhemiehistölle. Kiitos pääsihteerille. Hän toi meille arvokasta tietoa ja täydennyksiä. Me tarvitsemme myös lisätietoa, erityisesti Trebel-rakennuksesta siitä itsestään. Me tiedämme, että että on kaksi eri aika käsitystä, kaksi eri päätöstä, jotka pitää tehdä, jotka saattavat olla erilaisia keskenään, ovat maksumääräykset, niin kuin Joran Fan sanoi, meidän täytyy tietää, haluammeko nyt panna sivuun 15 miljoonaa euroa, ne olisivat ei käytettyjä varoja olisivat vähän ylijäämää vuoden 2011 budjetista, jos niitä ei panna syrjään, niin ne palautetaan jäsenvaltioille. Jos me panemme tietyllä tavalla turvaan suojaan, niin myöhemmin tammikuun aikana me voisimme tehdä sitten periaatepäätöksen. Eli meillä olisi nämä kolme äänestystä kolmesta rakennushankkeesta ensi viikolla. Sopiiko tämä rouva esittelijälle? Herra puheenjohtaja, mielelläni voin hyväksyä tuon ehdotuksen ja näin voimme keskustella näistä kolmesta asiasta yhdessä ja saada sitten päätökset tehtyä. Ensin haluaisin kuitenkin vielä kiittää muita esittelyjä, jotka kannustavat minua aina hankalissa tilanteissa. Herra pääsihteeri, ymmärrän kyllä teidän työnne hallinnon puolella. Mutta jos katson, miten paljon asiakirjoja olen saanut sieltä kiinteistötyöryhmästä, jotka eivät kuitenkaan enää ole ajankohtaisia, joihin tehdään pikku muutoksia vielä ehkä parin päivän sisällä, joskus kahden viikon sisällä ja sitten on ylimääräisiä kokouksia. Jordan Färm, Haglund ja Manka muistavat varmasti, että pyysin erityisesti kollegoita, että meidän pitää nopeasti, nyt tämä on hyvin tärkeää, meidän pitää nopeasti nyt tehdä päätöksiä. Emmekä tienneet, että tämä projekti olikin hylätty ihan lyhyellä aikavälillä, joten hiukan toivoisin nyt ymmärrystä myös sille, että meiltäkin saattaa joskus maltti olla vähän vähenemään päin esittelijöiden kesken. Me suhtaudumme kuitenkin melko rennosti ehkä siihen, että tässä ei ole kovin hyvää rakennetta tässä työssä, vaikka hyviä ajatuksia onkin tuossa keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategiassa. Trebellistä haluaisin vielä sanoa lyhyesti seuraavaa. Joten kysymyksiä meidän on vielä esitettävä. Ajatellen sitä taustaa, että jos rakennus ostetaan, niin silloinhan on niin, että esimerkiksi tämä on yksi seikka, vain, joka haluaa myydä meille. Meillä on vielä 99 vuoden vuokra sopimus. Mitä tämä tarkoittaa, jos tällä on vielä oikeudellisia vaikutuksia näin pitkään? Tässä muutama kysymys sisällöllisesti itse sopimuksesta, niin haluaisin vielä selittää toivon puheenjohtaja, että onnistun tässä ensi maanantaihin mennessä. Ja lähtisinkin siitä. Toiseksi pyytäisin kollegoita, kun Kollega Tryppel esimerkiksi aivan oikeutetusti kysyy ylläpitokustannuksista. Pitäisin hyvänä, jos aloite mietinnössä voitaisiin selvittää nämä kysymykset joskus lausunnossani Strasbourgin ehdotan tätä, koska totta kai jos parlamentti on omistaja, niin silloin meidän on huolehdittava näistä tiloista ja siihenhän kuluu myös varoja. Meillä ei ole enää siis vuokrakuluja, mutta entä kunnossapito, ylläpitokustannukset? Ja osittainhan taas vuokrakulut ovat erittäin korkeita. No, vielä ei ole selvitetty oikein sitä, miten komission puolelta suhtaudutaan tähän koko, koko kiinteistöpolitiikkaan. No sitten alueiden komitea vielä, sillä on myös oma oma strategiansa. Joten olisi hyvä ehkä, jos ajatellaan budjettivaliokunnan kantaa. Kollega Garika vielä aivan oikein sanoi, että EU on ajattava järkevästi myös kiinteistöpolitiikan kannalta, että olisi hyvä, että kaikilla toimielimillä olisi yhtenäinen lähestymistapa. Pitäisin todella järkevänä, jos ensi viikolla voisimme päättää tästä keskipitkän aikavälin kiinteistöpolitiikka kollega Joran Färmin suuntaan nyt. Emme suoraan sanottuna saaneet näitä asiakirjoja torstaina, vaan vähinään niin hankimme ne itsellemme ja sitten perjantaina ne saimme varsinaisesti. Ja meitä vähän kauhistutti se, että me pyrimme skannaamaan näitä sitten hyvin nopeasti, kun saimme ne paperiversiona, vaan että kollegoillekin voitaisiin lähettää näitä Trebelin osalta sitten kuitenkin sähköisessä muodossa. Näin on helpompi siirtää niitä kollegoille. Litteessä kaksi on myös tällainen yleiskatsaus. Kollega Manka varmasti sai tämän myös. Minäkään en ole pystynyt analysoimaan vielä yksityiskohtia, koska todella aikaa oli niin vähän niin nopeasti kuin mahdollista jaimme nämä asiakirjat, mutta tämän nopeammin se ei ollut mahdollista, kun ne niin myöhään annettiin meille käyttöön. Lopuksi puheenjohtaja pääsihteerin puolelta aivan oikein kuulimme sen, miten paljon hyötyä ennenaikaisesta takaisinmaksusta voi meille olla. Parhain kollega Tryppel. Meillä on, tämän, meillä on tänään tuomioistuimen osalta tämä kysymys esillä. 1,3 miljoonaa korkomaksuja tulisi tuomioistuimen osaksi. Eli toivoisin, että jos verrataan nyt siis tähän normaaliin takaisinmaksusuunnitelmaan, ehkä voisimme säästää nämäkin varat ja puoltaa tuota varhaistettua takaisinmaksua. Näin voitaisiin siis säästää sieltä paljon varoja. Näin haluaisin pyytää. Oikein sydämelliset kiitokset myös kollegoille ja pääsihteerille, joka näin reippaasti tuli kuuntelemaan meidän valituksiamme tänne tänään. Kiitos Monika, kiitos pääsihteerille. Vapautan hänet täältä salista nyt ja vahvistan kaikille jäsenille tässä, että me pidättäydymme siis tässä ainoassa aiheessa. Meillä on budjettivaliokunnan ylimääräinen kokous ensi maanantaina Strasbourgissa salissa SDM Äh, anteeksi, rakennuksissa SDM oli viisi, Saatte tästä vahvistuksen sähköpostitse 21, 22, 30, 11 kielellä. Näin ollen me voimme tehdä lopullisen päätöksen äh, kiinteistöpolitiikasta ensimmäiselle puoliskolle, ensimmäiselle mandaatin puoliskolle. Kiitos pääsihteerille, kiitos rouva esittelijälle ja ehdotan, että siirrymme välittömästi kohtaan numero seitsemän tämän päivän esityslistalla. Ja siirrymme syörään, suoraan rakennuksesta ydinfuusioon. Un peu de calme, s'il vous plaît. Hyvät kollegat, hieman hiljaisuutta. Varmasti muistatte, että me korostimme paljon vuoden 2012 budjettineuvotteluissa, että niistä tulisi monimutkaisia neuvotteluja. Minä sanoisin, että ei niitä saastutettaisi siitä, että, että ei, siitä ei sitten nostettaisi liikaa meteliä, miten rahoitetaan ITER-keskuksen toiminta. Me haluamme eriyttää nämä kaksi neuvottelua. Me sanoimme jo silloin ensimmäisenä päivänä, kun me olimme valmiita osallistumaan neuvotteluihin. Tässä on kyseessä kaksi junaa, jotka kulkevat samansuuntaisilla raiteilla sillä ehdolla, että Vuoden 2012 budjettijuna tulee ensimmäisenä asemalle ja sen jälkeen kun juna on hyvin sinne kiinnittynyt asemalle, niin voitaisiin saattaa toinenkin juna sinne asemalle, joka on nimenomaan ITER-juna. Meillä oli kaksi trilogia peräkkäin ITERistä. Toinen trilogi tarjosi mahdollisuuden päästä sopuun valtuuskuntien tasolla, eli siis neuvoston valtuuskunnan johdolla, jota edusti puolalaiset ja parlamentin valtuuskunnan kanssa. Mutta tietysti, niin kuin aina trilogiassa usein käy, tämä on ad referendum äh, sopimus. Raimer Böge tulee kertomaan tämän sopimuksen termeistä. Meidän pitäisi äänestää tämä siitä iltapäivällä sillä tavalla, että jos saamme enemmistön, se voisi tulla esityslistalle täysistuntoon lopulliseen äänestykseen ensi tiistaina 13. joulukuuta ja sitten voisimme äänestää siitä tuonnempana neuvostossa. Ra- Raimer, ole hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä voisin vielä lisätä, että torstai-aamuna viime viikolla ennen kolmikantaa oli vielä koordinaattoreiden kokous, jossa vielä kerran keskusteltiin neuvottelun mahdollisuuksista. Uskoakseni nyt on osoittautunut, että tuo oli ihan oikea strategia, että erotetaan vuoden 2012 budjettineuvottelut siitä, miten rahoitetaan ITER. Nythän näyttää siltä, että ITERin lisärahoituksen hoitaminen halutaan toteuttaa kolmen askeleen kautta. Kolmikannassa puheenjohtaja minä, Calvin ja Carl Haglund olivat läsnä ja kaikki lopulta puolsivat yhteistä julkilausumaa. Näette mietintöluonnoksesta liitteen, sen mikä olisi yhteinen kantamme ensimmäinen joulukuuta. Haluaisin vielä selkeästi sanoa, että keskustelu toisessa trilogissa oli sellaista, että parlamentilla oli omat muutetut ehdotuksensa, ja ne liittyivät siis neuvotteluihin, jotka oli jätetty kesken edellisellä viikolla, ja siihen, mitä koordinaattoreiden kokouksessa puhuttiin 1,3 miljoonaa lisärahoitusta. Osa ratkaistui vuonna 2012. Tuo Kobu Newsin teksti on väärin siinä mielessä 100 miljoonaa siis vuodelta 2012. Die Obergrenzen, äh... Ja sitten toisaalta otsakkeen 1a katot 2012-2013 240 miljoonaa, 650 vuonna 2012 ja 190 vuonna 2013. Ja tämän kompensoimiseksi, niin kuin yleensä sitoumusten osalta, otsakkeessa 2, 450 miljoonaa 2011 ja 5, 243 miljoonaa vuonna 2011 ja sitten vielä uudestaan vuonna 2012. Jotkut valtuuskunnat neuvostossa olivat tilanteessa, jossa oli suuria ongelmia edelleen, vaikka se onkin, että edetään korkeammalle otsakkeessa kaksi totuista syistä, koska selkeästi tiedetään, että budjetti vuonna 2011 marginaalit otsakkeessa kaksi menivät pitkälti tämän summan yli. Meille oli tärkeää se, että alkuperäiseen ehdotuksen, komission ehdotuksen verrattuna. Me sanoimme, että emme voi silloin, kun juuri äänestämme vuoden 2012 budjetista, lähteä tavallaan avaamaan tätä uudestaan. Eli käteinen varaus 2012 tai muut harkinnat pitäisi jättää syrjään ja näin päätettiinkin. Lisäksi näytellään kolmatta vaihetta, 360 miljoonaa jotka pitää vielä selvittää, sitoumusmäärärahoja. Sovimme, että nämä varat budjettimenettelyssä 2013 löydetään. Ja meille ratkaisevaa oli se, että tässä sanotaan ottaen täysin käyttöön varanhoitoasetuksen mahdollisuudet. Ja sopimuksessa on 2006 jättäen pois muut Italin liittyvät liittyvät uudistukset monivuotisissa rahoituskehyksissä. Eli se, mitkä alun perin oli komission ehdotus, 300 miljoonaa yksi aassa, ja ainakin 200 noista yhteisaloitteista. Se on jätetty neuvotteluiden ulkopuolelle, koska me halunneet hyväksyä sitä keskustelun kohteeksi. Ja viittaukset otsakkeeseen 1a on jätetty myös tekstin, tekstin ulkopuolelle. Ja näin mielestämme se neuvottelumandaatti, joka koordinaattoreilta saatiin, saatiin ajattua läpi melko järkevästi. Sitten neuvostossa oli valtuuskunta tai toinen, joka viittasi siihen, että varanhoitoasetus nyt mainitaan, koska näin jotenkin avataan uusia ovia siihen, että vaikka on jo sovittu vuoden 2013 budjetti, varmasti on mahdollisuus viitata siihen, että artiklois, viitataan artikloihin 21-22 toimintelin välisessä sopimuksessa. No tuo on jo melko absurdi lähestymistapa. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että ei pystytty neuvottelemaan järkevästi sopeuttamisesta Lissabonin sopimukseen, koska neuvoston kanssa oli ongelmia – Eli kaikki jatkuvuuden kysymykset jäivät sinne, paitsi ne artiklan kohdat, jotka tavallaan nyt ovat tyhjiä, turhia. Ja sitten yksipuolinen sitoutuminen neuvoston puolelta siitä, ollaanko 003 alle ja näin voidaan toimia vai pidetäänkö kiinni määräenemmistöstä, niin kuin aikaisemmin. Tiedämme, että tässä on erilaisia oikeudellisten yksiköiden tulkintoja, mutta yksimielinen neuvoston sitoumus, joka tehtiin, vaikka muutamalla valtuuskunnalla oli ehkä erilainen kanta, niin faktat ovat nyt sellaiset kuin ovat, mutta että sitten kielletään, että viitataan näihin – kohtiin, jotka edelleen ovat osana sopimuksia, jotka ovat voimassa, niin tämä on jo lähellä naurettavaa. Mutta sanoisin itse, että Konrad Adenauerkin sanoi, että me elämme saman taivaan alla, mutta horisontti ei ole meillä yhteinen. Ja voisin tietenkin tuota vielä vähän syventää. No, asiat ovat sellaiset kuin ovat, herra puheenjohtaja. Uskoakseni lopputulos, jos halutaan Iterille mahdollisuus antaa, ja minulla on sellainen käsitys, että enemmistö valiokunnasta ja parlamentista sitä haluaa, me nyt esitämme tällaisen kolmikohtaisen, neuvot, kolmikohtaisen lopputuloksen, joka on mahdollinen rahoituksen osalta, ja näin on pystytty jotenkin kuitenkin huolehtimaan siitä, että turvataan parlamentin oikeudet budjettivallan käyttäjänä. Eli nyt neuvoteltu tulos on vastuullinen kompromissi mielestäni. Neuvosto ja parlamentti käyttivät tietenkin komissiota tekemään konkreettisia ehdotuksia tuosta 360 miljoonasta vuoden 2013 budjettiesityksessä, niin ettei lähdetä taas eri tavoin arvioimaan sitä, miten, mikä on joint undertaking tai muita yksityiskohtia. Ehkä – voitaisiin tehdä budjetti, alustava budjettiesitys, jossa puhutaan siitä, miten hoidetaan tuo 360 miljoonan kysymys, ottaen huomioon kaikki varainhoitoasetukset ja sopimukset toimijoiden välillä. Tietenkin kunnioittain komission aloitteen oikeutta, mutta olisi hyvä, jos voitaisiin järkevästi toimijoiden kesken keskustella. Ja vielä lopuksi haluaisin viitata siihen, että valiokuntamme puheenjohtajan valtuuskunnan puheenjohtaja ehdottaa kahta suullista tarkistusta, joska ehkä otettaisiin vielä selkeästi huomioon meidän kantamme neuvotteluihin neuvoston kanssa rakentavassa hengessä pitäisi molempien budjettivallan käyttäjien toimia kolmikantaneuvotteluiden aikana. Että kunnioitettaisiin tätä periaatetta on tärkeää. Ja haluaisin tässä yhteydessä todella painokkaasti kiittää Puolaa puheenjohtajavaltiota Multivaliokunnan puheenjohtaja ja ministeri Dominikki ja myös pragmaattinen lähestymistapa hankalassa tilanteessa neuvostossa. Tämä työ oli tärkeänä osana siinä, että saatiin tämä lopputulos aikaiseksi. Kiitos oikein paljon. Merci. Kiitos, hyvä kollega. Todellakin tämä tulos on paras tai kaikista mahdollisista vaihtoehdoista vähiten huonoin näistä vaikeista asiakirjoista. Te muistatte varmaan, että viime vuonna oltiin ihan lähellä sopua. Meillä oli referampun kolmikantaneuvottelun jälkeen. Mutta tietysti koko tilanneyhteys oli paljon monimutkaisempi. Kyllä te varmasti muistatte tämän tilanneyhteyden tämän asiakirjan tiimoilta. Mutta kuten esittelijä sanoi, parlamentti sai sen läpi, että tällä sopimuksella ei mitenkään ehdollisteta vuoden 2013 talousarvioneuvotteluja, ei täsmennetä, mitkä ovat ne budjettikohdat, joissa pitää uudelleen kohdentaa varojen käyttöjä, eli sillä tavalla meillä on enemmän, enemmän liikkumavaraa, suurempaa liikkumavaraa budjettikohdien suhteen silloin, kun keskustellaan 2013 talousarviosta. Me emme myöskään halua neuvotteluja 2012, se on loppuun käsitelty. Me olemme sitä mieltä, että ei tule olemaan, tule olemaan muita tarkistuksia <clears throat> näille rahoituskehyksille ainakaan jos ajatellaan, mikä on nyky, mitkä ovat nykyraamit. Karl Haaglund on pyytänyt puheenvuoron. just briefly. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti aluksi haluaisin kiittää loistavaa esittelijää ja muita ihmisiä, jotka ovat trilogin osallistuneet. Uskon, että tämä tulos on paras mahdollinen tässä vaikeassa tilanteessa. Ei ole mikään salaisuus, että olen pyrkinyt suojelemaan erityisesti tutkimusohjelmaa siinä määrin kuin on mahdollista. Ja uskon, että tämä ratkaisu on sellainen, että meillä on mahdollisuuksia olla niin onnistuneita ensi vuonna kuin mahdollista. Meillä on siis kaikki syyt mielestäni hyväksyä tämä ratkaisu, sillä mitään parempaa ei ole tarjolla tällä hetkellä. Kiitoksia. Merci, mon cher collègue. Monsieur Harton. Kiitos, hyvä kollega. Sen jälkeen edustaja Harton. Ähän, de eh, Kiitos puheenjohtaja. Kysymys esittelijälle. Esittelijä otti esille erilaisia tulkintoja juridisista sitoumuksista. Meillähän on ollut jo mahdollisuus kuulla tästä komissiota ja neuvostelua. Neuvostoa ITERistä ja meille on sanottu, että sopimuksen perusteella vaaditaan yksimielisyyttä neuvostossa. Kohdassa B kysymys esittelijälle. Ja nyt hän ottaa esille kolmikantaneuvottelut joulukuun lopulla 2012 ja neuvostokomissio ja parlamentti ovat päässeet sopuun maksumuodoista. Mitä se tarkoittaa? Puhukaanko tässä yksimielisyydestä neuvostossa tässä kolmikantaneuvottelussa vai onko ollut erilaisia näkemyksiä? Bien, je peux vous... Minä voin vastata ihan välittömästi. Trilogi eli kolmikanta neuvottelu on neuvottelu, joka, tap, joka käydään kolmen eri toimielimen edustajan välillä. Kaksi budjettivallan käyttäjää komission läsnä ollessa, joka on ehkä tämmöinen välittäjä siinä välissä. Jokaisen valtuuskunnan puhe, kummankin valtuuskunnan puheenjohtajuus puheenjohtaja tietää, mitkä ovat sen neuvotteluvaltuudet, missä menevät rajat. Te annoitte meille neuvotteluvaltuudet, neuvottelumantaatin. Me tulemme äänestämään, oletteko te sitä mieltä, että me olemme hyvin äänestäneet ihan samalla tavalla Puolan puheenjohtaja maana tulee tekemään selkoa neuvottelusta. Kun katsotaan monivuotista rahoituskehystä ja sen tarkistusta, niin neuvostossa tarvitaan yksimielisyys. Parlamentista täytyy saada yksimiel- yksi täytyy saada määräenemmistö lopullisesti. Budjettivaliokunnassa riittää pelkkä enemmistö. Röviden hozzászóljak, az ipari bizottságban nagyon nyomon követjük ezt a témát. Puheenjohtaja, me teollisuusvaliokunnassa olemme läheisesti seuranneet tätä kysymystä ja toivomme, että tulokset, joita tänä vuonna saadaan, saadaan saavutettua myöskin ensi vuonna. Kyseessä on voitto, mitä tulee Tiede Eurooppaan. Olemme neljännen ohjelman saaneet säilytettyä ja toivomme, että tätä ohjelmaa voidaan suojella vuoteen 2013 asti. Tässä suhteessa tilanne on sellainen, että ei voida syödä ja säilyttää kakkua tutkimusta ja kehitystä sekä Iteriä pitäisi saada säästettyä ensi vuodelle. Kiitos. Niin. Me tulemme tekemään työtä tässä hengessä. Edustaja Harton, anteeksi, anteeksi. Raimer haluaa vastata. Täällä on muitakin puheenvuoropyyntöjä, mutta voitte varmasti nyt käydä tämän Hartongin kysymyksen ensin loppuun. Sen jälkeen Helga. Raimer, ole hyvä. Minä annoin vähän ymmärtääkin, miksi tämä on johdantosan kappale D on teille ehdotettuna – kun puhutaan toimijoiden välisen sopimuksen sopeuttamisesta Lissabonin sopimukseen, niin meillä on ollut erilaisia tulkintoja Euroopan parlamentin ja neuvoston oikeusyksikön puolelta siitä, miten uudelleen tarkastelu 0,03 prosenttia rajan alla tulkitaan. Toisaalta on poliittisen sovun jatkuvuus. Ja aikaisemmin on neuvoteltu siitä, että uuden tarkastelun 0,03 prosentin alla on määräenemmistöllä tehtävä päätös neuvostossa ja sen yli yksimielinen. Myöskin tietyn maan kanta kirjattiin pöytäkirjaan. yhtenäinen linja on, mutta siinä on määritelty enemmistöpäätösten rajoja. Ja oikeudelliset yksiköt tulkitsevat eri tavalla nyt primäärioikeutta sitä yhden puolen, yhden jäsenvaltion kanta, voiko se kaataa tämän perusperiaatteen. Minä en oikein usko, että se on mahdollista, kun enemmistöpäätökset ovat siinä mahdollisia. Ja sitten neuvoston puolelta, neuvoston puolelta itse selitettiin, että riippumatta siitä, mitä tulevaisuudessa eteen tulee, niin päätökset tehdään yksimielisesti. Eli poliittisesti, neuvosto on yksipielisesti, yksimielisesti sitoutunut tähän yksipuolisesti. Minä odotan kyllä sitä, että jäsenvaltiot, jotka ovat tähän suostuneet, jotkut ovat todella tukalassa tilanteessa, kun joku maa vaatii yksimielistä päätöstä. Ja sitten ehkä voidaan käydä järkevä keskustelu tästä kohdasta, koska tällainen yksimielisten päätösten vaatiminen todella tuhoaa eurooppaista politiikkaa ja siihen halutaan puuttua tavallaan tämän tekstin kohdan pohjalta, koska todella, ja tämähän on nähty jo budjettimenettelyssäkin, että tämän tilanteen takia riippuen siitä, kuka jäsenvaltioita edustaa, niin aitoja poliittisia neuvotteluita siellä harvoin käydään. Ei ole kyse sisällöstä ja luvuista, vaan useimmiten on kyse vain tietyistä luvuista, jotka kiinnostavat tiettyjä jäsenvaltioita, muuten ei niinkään. Parlamentilla varmaan budjettivallan käyttäjänä on tässä oikeus tuoda näitä kantoja esiin erityisesti ITERin osalta, josta on neuvoteltu aivan valtavan pitkään ja näin on kyllä tuhlattu inhimillisiä resursseja. Kiitos. Edustaja Hartong, onko vastaus tyydyttävä? Saatte puheenvuoron. Ik mag ervan uitgaan dat als ik vragen stel aan de commissie en aan de... Lyhyesti minä lähden siitä, että tämä kysymys esitettiin komissiolle ja neuvostolle, ja kyllähän nekin voivat antaa eh, oikeudellisen lausunnon vastatakseen tähän kysymykseen, ja olen sitä mieltä, että tässä on kyse komission juridiselle yksikölle tehty kysymys, mutta neuvoston ja komission kyseiset yksiköt ovat korostaneet yksimielisyyden tärkeyttä ja välttämättömyyttä. Minä halusinkin tietää, voidaanko tässä sovittelutilaisuudessa joulukuussa mahdollista, että Puola ottaisi eri tavalla kantaa? Voidaanko, voidaanko tässä törmätä yllätyksiin? Ei ongelma ole ollenkaan näissä sanakäänteissä. Juridiset lausunnot saatiin jo vuosi sitten. Se on nyt loppuun käsitelty. Mitä me nyt tiedämme tällä herää? Jos halutaan validoida ja, ja soveltaa tätä kolmikantaneuvottelun tuloksena syntynyttä sopumista, jos me haluamme määräenemmistön sopimuksen Euroopan parlamentissa, ja jos neuvosto on sitä mieltä, että se tarvitsee yksimielisyyden, jos meillä on määräenemmistö parlamentissa – jos neuvosto on sitä mieltä, että se tarvitsee yksimielisyyden sijaan, niin silloin jos päätös tehdään yksimielisesti, jos neuvosto ei saa päätöstä yksimielisesti, niin se on sitä mieltä, että ei ole mitään sopimusta tai sopua. Juridinen keskustelu on loppuun käsitelty. 2013 on viimeinen vuosi tässä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Me lähdemme sitten luomaan uutta puitteistoa uudelta oikeudellista perustalta, josta nyt jo neuvotellaan. Anteeksi, anteeksi. Raimer. Muutama sana vielä. Hyvin selkeästi haluan vielä sanoa, että neuvoston on tässä myös toimittava, jos halutaan päätös. Eli jos neuvosto haluaa, että ITER-päätökset ratkaisevasti ovat siellä ensimmäisessä ja toisessa kohdassa ja ne eivät olisi saaneet tukea neuvostosta ja olisi vaadittu lisäparannuksia, niin – minä valiokunnassa tänään suosittelisin vastaan äänestämistä, koska me emme ole sitä varten täällä, että uudistetaan jotain asioita siksi, että neuvosto ei pysty kunnolla toimimaan. Helga Kiitos paljon, Helga Trypel. Äh, auch wenn Reimer jetzt zum Schluss gesagt... No vaikka Reimer lopuksi sanoikin, että neuvosto on jo liikahtanut ja Puola puheenjohtajavaltiona on ollut avuksi, niin Minäkin suhtaudun kyllä skeptisesti Remerin tavoin siihen, miten neuvosto yleisesti ottaen toimii, suhtautuu parlamenttiin. Ja tässä ei ole mitään syytä nyt kovin optimistisena katsoa tulevaisuuteen. Se, minkä nyt kuulee ja minulle tällainen tapaaminen Berliinissä vähän aikaa sitten, se selkeästi sanottiin, että tällaiset yhteiset julkilausumat tai sopimukset, joita on solmittu, ei meitä oikeastaan kiinnosta, koska raha ei siellä oikeastaan enää ole ja siihen kannat jäävät. Ja tämä ei ole mitenkään reilua käytöstä nyt toimielinten välillä. Minä olen tästä kyllä kovin huolissani. Minähän en kuulu siihen klubiin, kuten Raimel sanoi, joka haluaisi antaa itselle mahdollisuuden. Tutkimuspoliittisesti ja budjettipoliittisesti olisi pitänyt paljon parempana, että nämä varat olisi pistetty sellaisiin hankkeisiin, joista tiedetään lyhyellä aikavälillä, että voidaan tuottaa uusia energiamuotoja, uutta teknologiaa, uusia työpaikkoja. Tämä on tärkeää e EUn 2020-strategiassa, jossa tarvittaisiin lisää. Ja nyt tätä kaikki jotenkin lykätään vuoteen 2020, 30 tai 50 jopa. Tämä ei ole ehkä kaikkein viisain poliittinen päätös nyt, mutta olen monta kertaa ja sanonut, että näin miten enemmistö tällä muodostuu. Pahoittelen sitä, mutta sanon, nyt vielä, että vihreät eivät voi tätä sopimusta puoltaa. Kiitos Helga, ymmärrämme varsin hyvin tämän. Ivalo Kalfin. Thank you, Mr. Uh, just to... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Sanoisin vain, että haluan Raimaria tässä onnitella neuvotteluista ja tuloksesta, joka on saavutettu, sillä tiedämme, että aloitimme hyvin vaikeasta kannasta, tilanteesta ongelmia tulee tästä 360 miljoonasta. Me olimme tätä vastaan, että meidän pitäisi nyt päättää, mitä tehdään vuonna 2015 ja tehdä sitoumuksia. Eli sopimuksessa meillä on jo mukana tämä 360 miljoonan määrä, että se päättäisiin samaan aikaan mutta meidän pitää olla kuitenkin hyvin varovaisia. Tämä tulee olemaan komission ehdotus, mutta hyvin varovaisia siitä, kuinka tämä rahoitus järjestää ja missä se tulee. Sille jälleen kerran meidän kantamme ryhmässä on se, että ei ole hyvä ajatus käyttää tutkimuksen puiteohjelman varoja. Meidän pitää keskustella tästä asiasta äh, vuonna 2013 budjetin kohdalla uudelleen, sillä näin on. Muutoin tämä on hyvä, mutta kaksi vuotta vaaditaan, että saamme hiukan selkeyttä, sillä muuten äh, meillä on taas uusi tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma. Me tiedä, kuinka rahoitamme sen. Donc, voilà qui... Kiitos, hyvä kollegat, näin ollen tämä keskustelu saatiin päätökseen. Minä ehdotan, että siirrymme heti suoraan äänestykseen. Me olemme hyvin aikataulussa. Me äänestämme... Procéder au vote sur ITER et aux autres. Äänestämme ITERistä ja muista. Ja, näin. ja sitten käsittelemme esitystä muut kohdat, joita me olemme vielä ehtineet käsitellä. ITERistä. Ehdotan blokkiäänestystä Reimer Bögen mietinnöstä muutettuna kahdella suullisella tarkastuksella, tarkistuksella, jotka on teille jaettu. Okei. Kuka puoltaa? Äänestää puolesta. Kiitos. Vastaan. 2, 3, 4. Mitä, mitä näin? Mitä ei? Kysyy puheenjohtaja. No niin, Ingeä ei lasketa. Eihän sitä yleensä Ingeäkään lasketa naisvaliokunnan äänestyksissä. No niin. Täällä on kaksi ja kaksi tuolla, sanoo puheenjohtaja. Kuka ei äänestä? Ei tyhjä ja kiitos paljon. Suuri enemmistö puolta. No niin. Sitten anteeksi onnittelut tässä vaiheessa esittelijälle. Ja täysistuntoäänestys ensi tiistaina. Käännökset kaikille kielille saatavilla ylihuomenna. Eli teillä on hyvin aikaa perehtyä ja valmistautua loppuäänestykseen. Sitten siirrymme toiseen Reimerbergen mietintöön, joka on Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Espanja, Lorcan maanjäristys ja Italia Veneton alueen tulvat. Yksi ainut äänestys. Yksinkertaisesti minä vain kerron tässä, että tässä on nyt pieni virhe, tekninen virhe, joka on päässyt luikahtamaan tänne päätöslauselman luonnoksen kappalissa kolme, joka on tämmöinen automaattinen kappale, joka usein otetaan, mutta sitä ei nyt voi soveltaa tähän. Minä haluan tässä nyt sanoa, että emme äänestä kohdasta kolme. Kuka puoltaa siis tätä mietintöä? Kiitos. Ja kuka vastustaa? Edustaja Harton. Kuka äänestää tyhjää? Ei tyhjä. Anteeksi, Bergman. Eli onneksi olkoon esittelijälle, näin on hyvin hyväksytty. Sitten kohta 11 esitys lisätalousarvioksi numero 7 vuoden 2011 yleisen talousarvion yksi ainut äänestys. Sidonia on laatinut tämän mietinnähän puoltaista, kuka muu puoltaa. Kiitos vastaan. Yksi tyhjää, ei tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen kohta 12 Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussomituksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuden taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytty pöytäkirja. Tästä on keskusteltu kahteen otteeseen jo pitkästi. Kaksi äänestystä. Ensiksikin hyväksymme tämän kalastuskumppanuuspöytäkirjan pöytäkirjan puolesta vastaan. Yksi tyhjää, ei ole tyhjää äänestäjiä. Se on nyt hyväksytty tämä pöytäkirja. Ja sitten tästä lausunnosta näin muutettuna puolesta vastaan yksi tyhjää. Eli ihan yhteneväinen sama äänestys molemmista. Sen jälkeen siirrymme Barbara Materan mietintöön Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto. Trentino Alto Adige. Etelä-Tirolissa. Siinä on kyse rakentamisesta. Puheenjohtaja kysyy, onko tässä kaksi eri mietintöä. Kyllä, ei yksi ainut mietintö. No, no, tässä on tarkistuksia. Onko teillä äänestystaululistat? listat? Meillä on tästä tarkistuksia. Seitsemän Tarkistus numero kolme liberaaleilta eh, esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Sosialistit vastaan. Viisi. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Liberaalit. Neljä vastaan enemmistö tyhjä hylätty. Tarkistus 5. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Liberaalilta esittelijä vastustaa puolesta. Puolesta. Jaha, vastaan. Nyt täytyy laskea uudestaan. Kuka puoltaa tarkistusta numero kuusi? Neljä, viisi, kuusitoista. Vastaan. Selvästi lyötiin. Eli kuutonen on hyväksytty. Tarkistus numero seitsemän. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Vain sosialistit tyhjää. Se on myös hyväksytty. Samat laatijat vähän erilaisina kannanotoinen. Tarkistus yksi esitteli, esittelijä puolta puolesta vastaan. Samat tyhjää. Myöskin hyväksytty. Tarkistus 2 esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Liberaalit vastustajat kuusi tyhjää, yksi. Se on myös hyväksytty. Eli näin lopullinen äänestys puolesta vastaan. Kaksi vastaan tyhjää. Ei tyhjää äänestäjiä. Anteeksi, anteeksi. James äänesti tyhjää. Eli kuitenkin hyväksytty. No niin, hyvä. Nyt meillä on tänne. D'accord. On va commencer par les virements des autres institutions. Nyt meillä on siirtoesitykset täällä, mutta meidän pitää odottaa, että meidän esittelijämme komission talousarviosta tulee saliin. Helga, voisitteko te esitellä meille teidän siirtoesityksen? I have several transfer... Kyllä, kiitoksia. Minulla on Tomio istuimelta ja parlamentilta eri kantoja esittelin jo nämä siirrot viime kokouksen aikana. Kyseessä ovat niin kutsutut mopping up-toimet, joissa on haluttu tehty siirtoja, mitä tulee rakennusten hankintoon. Meillä on 5,4 miljoonaa euroa kokonaissummana. Selitin tämän viime kerralla. Nykyisessä vaikeassa budjettitilanteessa jäsenmaissa, monissa jäsenmaissa tätä voitaisiin käyttää, joten nämä vuosittaiset siirrot palautettaisiin jäsenmaille, mutta monet jäsenmaat eivät ilmeisesti näitä tarvitse, joten siksi suosittelemme, että hyväksymme nämä siirtoesitykset meidänkin puolestamme. Très bien, je merci. Hienoa, kiitos. Kuka puoltaa tätä siirtoesitystä, jota esittelijä ehdottaa? Kolme siirtoista blokissa vastaan. Tyhjää. Kiitos. Kaikki hyväksytty. Sen jälkeen rouva esittelijä taas, olkaa hyvä. To use unused funds for advanced Käyttämättä jätettyjä varoja haluttaisiin myöskin käyttää budjetin täydentämiseen 116 000 asti. En tue tätä esitystä, siirtoesitystä. Sur le service d'action extérieure. Ulkosuhdepalvelusta esittelijä puoltaa puolesta, vastaan, yksi vastaan tyhjää, ei tyhjää äänestäjiä. Siirtoesitys on hyväksytty. Kiitos. Sen jälkeen taas rouva esittelijä. The buildings, um... Mitä tulee rakennuksiin, tiedätte, että meillä on ongelma Strasbourgissa, Strasbourgin rakennuksen montojen kohdalla, mutta teemme tämän ensi viikolla, siis maanantaina keskustelemme tästä, joten en puhunut siitä. Ja sitten viimeinen siirtoesitys kyseessä on 3,2 miljoonalla eurolla IT-budjettia täydentää. Tässä on tarve tunnistettujen tarpeisiin vastata, jotka ovat hyvin kriittisiä toimielimen toiminnan puolesta. Esimerkiksi vuoden 12 tarpeiden ennakko, ennakoinnin vuoksi ja jo käynnissä olevien projektien kohdalla me haluamme ulkopuolisen avun suhteen tehdä päätöksiä. Telo, telekommunikaatio, kohta ja myöskin kohta 3240, siis 2350, 3240 tuo näitä esityksiä. James. James on pyytänyt puheenvuoroa. Uh, just in my ignorance, uh, Mr. Chair. Kun en tätä tiedä puheenjohtaja, haluaisin tiedä, mikä tämä Starter-keskus on. Onko tämä ulkopuolinen järjestelmä vai parlamentin? Mikähän sen tarkoitus on? Euh, Madame le rapporteur. Haluaako rouva esittelijä vastata? I did not get it. James, Sorry. Anteeksi, en tässä aivan kuullut kysymystä. Voitteko toista? Read through the just... Okay. Luin perustelut. Ja mikähän tuo Brussels Starters Centerin käyttö, onko se parlamentin sisäinen vai ulkopuolinen, kukahan sitä hoitaa? Ehkä teillä on ihan looginen selitys tähän kohtaan. I hope that somebody of the administration... Toivon, että joku hallinnosta olisi täällä paikalla ja voi vastata tähän kysymykseen. Minä en siihen kykene vastaamaan. Parlamentin hallinto on täällä paikalla, herra pääjohtaja, olkaa hyvä. Tässä on kyse siis kysymyksestä, joka on meidän keskeisten paikkojen ulkopuolella. Tässä on kyse backup-järjestelmästä me olemme tällä hetkellä varustamassa tätä uutta datakeskusta, jotta se voisi todella tuottaa niitä palveluja, joita siltä edellytetään ja odotetaan. Siis ulkopuolisia. Meillä on normaalit palveluntarjoajat, jotka ovat, joita on käytetty ennenkin tämän tyyppisissä palveluntarjoamiskysymyksissä. Virmans. Eli tämä C8-siirtoesitys, siitä äänestetään nyt puolesta. Kiitos vastaan tyhjää, ei tyhjää, se on näin hyväksytty. Helga. Hel- Helga, onko muita siirtoesityksiä, jos ei ole? Jos nämä, siirto, nämä siis kiinteistöihin liittyvät siirtoesitykset käsitellään ensi maanantaina ja mahdollisesti äänestetään myös niistä. Näin voin nyt sitten kääntyä meidän toisen esittelijämme puoleen Sidoniaan komission budjettista on nyt kysymys ja siihen liittyvistä siirtoesityksistä. Ole hyvä, Sidonia. Uh, Kiitoksia. Meillä on sarja siirtoja, jotka ovat vastaavia. En usko, että voimme tässä mitään kieltää. Sillä tilanne on erilainen. Eli menemme tässä nyt tapaus tapaukselta, jos et ole sitä vastaan. Ensimmäinen siirto on D28-siirto, se liittyy globalisaatiorahaston liike- liikkeeseen. Jos olemme saaneet tästä tarvittavat asiakirjat, minulla ei ole mitään tätä vastaan, enkä haluaisi sitä lykätä, eli tukisin tätä siirtoesitystä. Kiitos paljon. Kuka puoltaa tätä siirtoa 28 vastaan? Tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. Numero 48 seuraavaksi. This transfer is linked to... Tämä siirto liittyy sopimukseen, jonka saimme sovittelussa aikaan. Eli kyseessä on komission ehdotus 69 miljoonan 300 000 kokoista tukea ähm, ihmisoikeusvälineeseen liittyen bananin tuotantoyrityksiin. Eli te muistatte vuoden 2008 tilanteen. Meillä oli tuolloin sovittelu, jossa kaikki toimielimet olivat samaa mieltä liittyen banaanimaiden tukitoimiin. Eli tämä liittyy täysistunnossa tehtyyn hyväksyttyyn ehdotukseen ja olisin tämän kannalla. Donc c'est la suite, effectivement, de... Kiitos paljon. Se on siitä jatkumoa sop... sopimuksen, joita saatuun delegoidusta päätöksestä. Tässä on tietysti tämä banaaniongelma. No niin, kuka puoltaa tätä siirtoesitystä? Vastaan tyhjää, yksi vastaan hyväksytty. Sen jälkeen siirtoesitys numero 50. Äh, äh, Tämä siirto liittyy siihen, että eräitä projekteja on lykätty tai ne ovat viivästyneet kolmansien maiden kanssa tehtyjen toimien suhteen. Tämä ajat, ajatus on saada nämä varot käytettyä DCIin alla. Minulla ei ole mitään ongelmaa tämänkään siirtoehdotuksen suhteen. Kiitos. Kuka puoltaa tätä numero 50 vastaan? Tyhjää. Kiitos. Se on hyväksytty. Sen jälkeen 51 Similarly, this, uh, tämä on samanlainen, tämä siirto 51, se liittyy vastuualueen muuttamiseen. Tämä on pientä hienosääntöä, minulla ei ole mitään ongelmaa sen suhteen. Kiitos kuka puoltaa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty numero 51, sen 52. Transfer requires the... Uh, Tämä siirto vaatii enemmän kommentteja minulta. Olen vaihtanut sähköpostia budjettipääosaston kanssa liittyen tähän kysymykseen, niin voisin puhua sisällöstä, mitä tulee tähän mielipiteiden vaihtoon. Tämä siirto liittyy jälleen kerran meidän sovittelusopimukseemme. Muistatte ehkä, että komissio pyysi 550 miljoonaa euroa ja me pyysimme, että niin kutsuttuja uusia varoja 200 miljoonaa vapautettaisiin. Tätä ei sovittelusopimus kata ja siksi meillä on tämä siirtoehdotus numero 52. Kyseessä on 600 miljoonan euron summa – tässä on liitteenä sarja toimia liittyen tämän näiden varojen keräämiseen. Ja minä pyrin tarkastelemaan kaikkia näitä kohtia, jotta voisin komission kanssa ymmärtää, mitä eh, seurauksia näiden ohjelmien toimeenpanolla olisi ja mistä varat tulevat. Suurimmassa osassa tapauksia kyseessä on maksujen lykkäys eh, tammikuuhun asti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että komissio on tunnistanut ne ohjelmat tai kohdat, joissa maksuja voidaan lykätä tammikuuhun asti. Te tiedätte hyvin, että minä en pidä kovinkaan paljon tällaisista ratkaisuista, mutta tämä on nyt eh, sovittelussa tehdyn sopimuksen seurausta. Ja tällaisen budjetti toimen seuraus on se, että ensi vuonna on enemmän paineita, mutta minä en voi vuotta 2012 kommentoida. Varmasti me joudumme palaamaan tähän asiaan. Meidän täytyy tehdä töitä, jotta saisimme ratkaisun aikaiseksi. Voisin korostaa joitakin yksityiskohtia, yksityiskohtia jotka liittyvät turvapaikanhakupolitiikkaan ja maahanmuuttoon. näissä maksuja voitaisiin tehdä, tai maksuja on tehty tammikuussa. Haluaisin kysyä nyt komissiolta, mitä he halusivat lykätä ja kuinka he valitsivat, mitä lykätä ja mitä ei. Kaikille on, tämä on hyvin vaikea kysymys, mille taholle maksetaan ensin. Selitys, jonka minä sain ainakin, mitä tulee rakennepolitiikkaan, on se, että ensin pyytävät saavat ensin, eli ne, jotka ovat tulleet mukaan myöhemmin, saavat maksut myöhemmin vuoden 2012 alussa, mutta No, en ole aivan varma, onko täällä nyt komission edustajaa, joka voisi antaa lisätietoja, mutta se, mitä minä sain tiedoksi, on se, että tämä on, siis tässä on kyseessä viivytys maksujen suhteen. No. Kiitos esittelijälle. Tämä on seurausta sovusta, jonka saimme sovittelusta ja siitä äänestyksestä, jonka kävimme läpi viime täysistunnossa. Edustaja Harton. Voorzitter, ik ben blij dat eh, de rapporteur... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen iloinen siitä, että esittelijä on tehnyt esitellyt meille jo vähän asiakirjoja enemmänkin. Tässä on joitakin maksumääräyksiä, jotka pitää toteuttaa. Joitakin on lykätty ensi vuodelle ja nyt sanotaan, että pitää tietää, onko se maksettu vai ei. Tämä on vähän huolestuttavaa. Göran Färm. Kiitos, Göran Färm. I can be very short, just ask the... Voin puhua ihan lyhyesti. Pyytäisin komissiota kommentoimaan tämän vaikutuksia. 150 miljoonaa muistaakseni oli alhaisempi luku kuin mitä arvelimme lisätalousarvion aluksi. Taisi olla noin tuplasti, nyt 550, sitten 200 ja nyt tämä siirto pitäisi tehdä. Kysymys kuuluu, riittääkö tämä, huolehditaanko näin todella sosiaalirahastosta ja muista prioriteettialoista, mitä voitte tehdä, Miten paljon tämä lisää painetta vuoteen 2013? Onko meillä mitään kokonaiskäsitystä siitä, mitä tämä tarkoittaa? Periaatteessa kysymys siis, voiko komissio selittää, mitä tämä tarkoittaa ohjelmien täytäntöönpanoa ajatellen ja myös vuotta 2013? Backloading. Tässä on ihan selvästi kyse backloading. Eli tässä lykätään ensi vuodelle sitä, mitä ei tänä vuonna enää voida toimittaa. Jos ymmärsin oikein, komissio tulee vastaamaan, mutta sitä ennen Helga. Yeah, thank, um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin palata tähän kysymykseen myöskin, sillä kun luin asiakirjat, kuulin mitä Sidonia sanoi, kyseessä ei ole tarkalleen sanottuna sama asia. Siksi halusin kysyä komissiolta, kun kaikki mahdolliset siirrot ja mahdollisuudet on käytetty, niin onko tässä kysymyksessä nyt siis se, että te viivyttelette maksuja vai eikö maks- näitä varoja ole jostakin syystä käytetty? Tämä on ensimmäinen asia, jonka haluaisin tietää ja ymmärtää. Ja sitten luonnollisesti sovittelun aikana meillä oli suuri veittely siitä, voiko komissio löytää varoja, kuten neuvosto sanoi, vai eivätkö he voi, mikä olisi selkeä todiste siitä, että rahaa puuttuu. tämä tarkoittaisi ainakin sitä, että tietyissä tulkinnoissa varoja, siis rahoja ei makseta tänä vuonna, vaan maksut lykättäisiin ensi vuodelle. Minulle olisi hyvin tärkeää saada tietää, mitä tapahtuu, ja haluaisin saada tässä selvyyden. Öö. Kiitos paljon. Komission edustaja, olkaa hyvä. Teille on esitetty nyt täsmällinen kysymys. Odotamme vastausta. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Vastaisin kysymyksiin. Ensinnäkin komissio ei pysty käyttämään enemmän maksamäärärahaa kuin mitä budjetissa tai lisätalousarviossa kuusi on esitetty. Alhaisempi summa tällaista tuoretta rahaa hyväksyttiin. Siksi komissio pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla käyttämään käytettävissä olevat varat, jotta voidaan huolehtia niistä velvoitteista, joita meillä on sosiaalirahaston osalta 1,5 miljardia 450 miljoonaa löytyy lisätalousarviosta numero 6. Ja tämän siirron kautta noin 600 miljoonaa sosiaalirahaston suuntaan. Ja sitten jää noin 450 miljoonaa, joita ei vielä ole katettu. Joten tästä siirrosta ensin. Mistä tässä 600 miljoonassa on kyse? Maksumäärärahoista, jotka kun on käyty läpi kaikki komission palvelut, on todettu, että nämä ovat maksuja, joita ei käytetä vuoden loppuun tai jos on korkea riski, että niitä ei käytetä vuoden loppuun. Siksi siirrossa ehdotetaan, että nämä varat käytettäisiin sen sijaan, jotta voitaisiin maksaa sosiaalirahaston tarpeet. Ja sitten jäljelle jäävä 450 miljoonaa yleensä osa täytäntöpanossa sosiaalirahaston ja alukehitysrahaston osalta osa vuoden loppuun mennessä ja jos vuoden loppuun mennessä jotkut oletetut maksatukset eivät menekään läpi, aluekehitysrahastoon, niin komissio pyrkii käyttämään yli jääneet maksumäärärahat, jotta rahoitettaisiin sosiaalirahaston ne tarpeet. Erityisesti tämä liittyy tuohon konvergenssitavoitteeseen. Jos on mahdollisuuksia, niin myös sosiaalirahaston tarpeisiin voidaan siis vastata tämän uudelleenjärjestelyn kautta – johon komissiolla on oikeus sisäisesti, mutta on ihan totta, että osa tarpeista ei ehkä näin tule katetuksi. Ja tämä lisää sitten maksumäärärahojen tarvetta vuonna 2013. Ja äänestetyssä vuoden 2013 budjetissa se kilpailisi muiden tarpeiden kanssa. Kuten komissio esitti budjettisovittelussa, tässä saattaa syntyä ongelmia ensi vuoden loppupuolella. On riittämättömiä maksatusten muodossa, mutta tämä kysymys jää tietenkin vuodelle 2013, että arvioidaan täytäntöönpanoa ja nähdään jo ennalta, missä saattaa olla sellaista tarvetta, jota ei saada katettua kyseisen vuoden aikana. Kiitos. Johan. Kiitos, Jöran. Anteeksi, unohdin yhden kysymyksen. nuo sosiaalirahaston budjettikohdat ja muut, joilla on tällainen selkeä vastaanottaja Palestiina. Mun sovittelussahan tehtiin niin, että ennakoitiin sitoumuksia vuodelle 2011, mutta eikö maksatuksilla ole myös suurta tarvetta? Kuulin pari päivää sitten, että opettajien palkkoja palestiinalaisissa – pakolaislehdessä esimerkiksi ei voida maksaa joulukuulta, joten olisin olettanut, että tulee siirtoesitys myös Palestiinan budjettikohdan osalle. Voiko komissio kommentoida? Komissio, olkaa hyvä. Totta kai. Palestiinan tuen osalta meille ei ole kerrottu puutteista maksatuksissa – ne ovat naapuruusbudjettikohdissa. Ja sillä voidaan järjestellä uudestaan maksatuksia. Minä en ole tietoinen siitä, että siellä olisi puutteita vuoden 2011 budjetissa. Kiitos. Jos ymmärrän oikein vastauksen Jöran Färmin kanssa voidaan katsoa voidaan tulkita niin, että raha, joka on ennakoitu tähän sovittelussopimukseen, niin se raha on käytettävissä. Sitä ei käsitellä tässä siirtoesityksessä, koska ei tarvitse sitä varten omaa siirtoesitystä. Edustaja Hartongilla on kysymys. Nog een laatste vraag naar aanleiding wat eh, gezegd is. Als ik het goed begrijp... Eh, Ihan viimeinen kysymys. Jos minäkin ymmärsin oikein, niin tässä on nyt kyse 2012 talousarviosta. Se tullaan ylittämään jo ennen vuoden 2012 loppua. Non. <laughs> non. Euh, on, on en 2000. Vähän lykätään, siirretään vuodelle 2012 menoja, jotka olisi pitänyt toteuttaa vuonna 2011. Ja katsotaan sitten, miten tilanne etenee ensi vuoden aikana. No niin, näiden kaikkien selitysten jälkeen, rouva esittelijä, annatteko te vihreätä valoa tälle siirtoesitykselle? My recommendation is to favor. Minun suositukseni olisi äänestää tämän siirtoesityksen puolesta. Ja voisin tässä Helga Truppelin ja Hartongin kysymyksiin vastata. On todellakin sekoitus viivästyksistä ja toimeenpanon puutoksista. Te oikein toitte tämän esiin. Minä kävin keskustelukomission kanssa liittyen tähän kysymykseen ja selvityksissä, joita olemme saaneet. DEC 52 liittyen on merkkejä siitä, että kaikki ei ole toimeenpantu, mutta valitettavasti tämä ei ole suuri osa näistä rahoista riviriviltä voidaan nähdä, missä on ollut kyseessä se, että toimenpano ei ole tehty kokonaan, ja missä kyse on siitä, että rahoja ei ole käytetty sosiaalirahastosta. Tämä ei ole minulle mitenkään ristiriitaista. Tämä asia on ongelmallinen mielestäni silloin, kun maksut on lykätty Tämä liittyy siihen, mitä herra Hartung sanoi. En sanonut, että tämä on hyvää budjetin tekoa, mutta tämä on se, mitä voimme tehdä. Ne maksut, joita jäsenmaat meille antoivat, he eivät halunneet tätä 200 miljoonaa uusia varoja meille antaa ja me joudumme puoli yötä odottamaan, että jäsenmaat käsittivät, että heidän pitää antaa lisää maksua määrärahoja vuodelle 2011. Meidän täytyy palata tähän asiaan ensi vuonna. Kuten sanoin, sitoumuksia on aina vain enemmän ja enemmän ja odotuksia on aina vain enemmän ja jäsenmaat eivät ole valmiita maksamaan näistä asioista, joten tilanne ei ole kestävä, mutta sen on aiheuttanut se tosiasia, että jäsenmaat eivät halua sitoumuksiin vastata riittävin maksuin. Monsieur euh, Kiitos, edustaja Godmanis. Ihan lyhyesti sosiaalirahaston tilanne. Mihin nämä rahat menevät tällaisiin soft projects-hankkeisiin. Siksi tätä on tehokkaampaa kuin aluekehitysrahaston osalta yleensä. Mutta minusta tuntuu, että meidän pitäisi tukea tässä esittelijän lähestymistapaa. Ei voida ajatella, että ei makseta sosiaalirahastosta. Silloin siitä ei päästä eroon, joudumme tuomioistuimeen tai joku muu. Mutta muistan, että tästä maksatuksesta maksattiin, leikattiin miljardi kilpailu politiikasta itse asiassa edistäneemmille maiden osalta. Ja siitä syystä nyt tuntuu, että Lisäbudjetit alkavat sitten tammikuulta, kuten Lewandowski sanoi. Ja jos ajatellaan sitten rakennerastojen monivuotisia rahoituskehyksiä, niin meidän pitää olla tässä kyllä hyvin varovaisia, mutta tällä kertaa vuoden lopulla ei ole mitään mahdollisuutta olla tukematta. Kiitos. Tämä oli ihan hyvä kommentti. No niin, hyvä. Näistä kommenteista ja täsmennyksistä nämä ovat hyvin hyödyllisiä. Esittelijä ehdottaa, että näytämme, annamme vihreätä valoa tälle siirtoesitykselle. Kuka äänestää puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä. Vielä on jäljellä esi- siirtoesitys 53. Eh, transfer 50 Siirtoisuus 53 koskettaa tätä kuuluisa kohta, joka on avoin hyvin pitkän aikaa ja nyt meidän pitäisi lisää varoja siihen osoittaa 66,4 miljoonaa euroa, eli lopputulos olisi 338,9 miljoonaa. Haluaisin tässä mainita, että useat budjettikohdat, joita tämä koskettaa, liittyvät maatalouskuluihin. Kaikkein suurin niistä on äh, viljan varastoinnin interventiot, ja sitten myöskin rasvattoman maidon varastoinnin toimet. Näitä ei ole eroteltu. Maksut ovat samoja kuin maksusitoumukset. En näe mitään ongelmaa tämän siirtoehdotuksen hyväksymisessä. Kiitos paljon. Tässä on kyse perinteistä maatalouden viimeistä, vuoden viimeistä siirtoesityksestä puolesta vastaan. Tyhjää Kiitos paljon. Näin on päätetty, hyväksytty, eli olemme käyneet, äänesty, päät, käyneet äänestysosion loppuun. Kiitos paljon esittelijälle. Meillä on vielä kaksi kohtaa esityslistasta. Aloitamme kohdasta yhdeksän. Rouva äh, lausunto. Tässä on se eh, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön muuttamisesta siihen liittyvistä tarkistuksista. Rouva esittelijä, olkaa hyvä. Esin... Niin, kiitos puheenjohtaja. Tämän vuoden maaliskuussa tuomioistuin ehdotti monia muutoksia perussääntöönsä ja Lissabonin sopimuksen mukaan ensimmäistä kertaa parlamentin ja neuvoston on tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä ne hyväksyttävä. Ehdotetut säännömuutokset koskevat eri tavoin toimia tuomioistuinta ja ehdotusten kautta nyt tuomioistuin haluaa yksinkertaista ja nopeuttaa menettelyitä. Kaksi ehdotusta liittyy henkilöstön muutoksiin ja ne johtavat tietenkin lisäkustannuksiin ja liittyvät näin myös budjettiin. Tuomioistuin ehdottaa yhteisön tuomioistuimen varaa virkaa. Tämä johtuu siitä, että lisätyötehtäviä on tullut niin paljon. Ei tämä tarkoita sitä, että siellä puheenjohtaja on väsynyt, vaan tarkoittaa sitä, että tehtäviä on niin paljon, että niitä ei pystytä työstämään määrätyissä aikarajoissa. Ja osittain ihmiset joutuvat odottamaan jopa vuoden ennen kuin jotain asiaa on hoidettu, joten yksinkertaisesti kai voidaan sanoa, että tällaisia olosuhteita ei voida hyväksyä lisäkustannuksia. 38 000 euroa. Tähän liittyy palkka, lisät ja korvaukset, jotka liittyvät lisätyöhön. Lisäksi ehdotetaan, että tuomareiden määrää lisätään 12. Tässä sanotaan, että on epätasapainoa. Tässäkin on tapauksia, paljon tapauksia, joita ei ole pystytty työstämään ja niiden tapausten lukumäärä kasvaa jatkuvasti, eli työtä ei voida hoitaa tehokkaasti. Ihmiset joutuvat odottamaan tuomioistuimen päätöksiä kovin pitkään. Tapauksia on koko ajan lisää. 1300 tapausta vuonna 2010 oli vielä avoinna. Tänä vuonna on voitu hoitaa vain 527 tapausta, eli tässä on kyllä suuri ero näiden lukujen välillä. Tuomioistuin lähtee siitä, että tapausten määrä lisääntyy vuosittain ja meille tärkeää on ajatella kustannuksia. Ensimmäisen vuoden aikana 16,025 miljoonaa lisäkustannuksia muina vuosina 13 miljoonaa vähän reilusti. Meidän budjettitilannetta ajatellen, ajatellen talouskriisiä, jossa jäsenvaltiot ovat, niin ensikatsomalta Tämä on summa, joka tuntuu vähän kohtuuttomalta, mutta toisaalta on pohdittava sitä, että jos tuomioistuin ei tee työtä määräaikojen mukaan, eikä pysty tekemään määräaikojen mukaan työtään, niin tämä on tehotonta oikeudenkäyttöä ja se luo lisäkustannuksia yhteiskunnassa paljon enemmän kuin mitä nämä summat vastaavat. Tässä mielessä olisin sitä mieltä, että pitäisi tukea tuomioistuimen perussäännön muuttamisehdotusta ja toivoisin, että valiokuntamme voi tätä ehdotusta tukea. Tarkistuksia ajatellen 14. joulukuuta on tarkistusten jättämisen määräaika ja keskusteluita varten olen aina käytettävissänne. Varmasti kaikki yhdessä voimme toimia niin kuin viimeksikin hoidin asian. Voimme yhdessä siis keskustella ja äänestyspäivän määräksi valiokunnassa – on ehdolla 25. päivä toukokuuta, anteeksi tammikuuta. Kiitos. Kiitos, tämä oli hyvin selkeätä. Onko kysymyksiä, kommentteja? Siltä ei vaikuta. Kuten Rova Wertman sanoi, tarkistusten jättämisen määrä aika on 14. joulukuuta kello 12, siis ensi viikolla me olemme aikoneet äänestää tai antaa budjettivaliokunnan lausunto 25. tammikuuta sillä tavalla, että voitaisiin äänest, että äänestys voisi käydä juuri valiokunnassa 26. tammikuuta. Kiitos paljon. Viimeinen kohta esityslistalta numero yhdeksän. Edustaja Godmanisin mietintö, no siis kohta yhdeksän. Kohesiopolitiikon tehtävät Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla – Latviahan on yksi näistä syrjäisimmistä alueista, näinkö? Uh, because it's very late and I do believe that... Nyt on hyvin myöhäistä ja ihmiset ovat varmasti hyvin väsyneitä. Puhun hyvin lyhyesti tämän vuoksi. Minä olen reikivaliokunnankin jäsen, siis varajäsen, en varsinainen jäsen, ja olen varjoesittelijä uudessa lainsäädäntöpaketissa, Eli kaikissa niissä mietinnöissä, jotka koskettavat kohesiopolitiikkaa, siis minun ryhmäni osalta. Ja me aloimme viime aliokehitysvaliokunnan kokouksessa puhumaan näistä kysymyksistä. Minun täytyy sanoa jälleen kerran, että paljon ehdotuksia tuli esiin aluekehityspääosaston puolelta ja meidän pitää olla hyvin varovaisia kuinka me käsittelemme niitä. Esimerkiksi meillä oli yksi aloite mietintö liittyen syrjäisimpiin alueisiin ja sitten saamme uusia asiankirjoja, joita myöskin sitten aluekehityspääosasto on meille välittänyt, ne olisivat hyvin mielenkiintoisia. Niissä on ehdotuksia siitä, että Euroopan investointipankki voisi antaa jonkinlaista tukia kansallisille pankeille, niin että ne voisivat tällaisia kohesioprojekteja sitten yhteisrahoittaa niissä tapauksissa, että kansalliset pankit eivät anna tarpeeksi lainoja, että projektit voitaisiin aloittaa. Ei tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia aluekehityksen kannalta. Tämä on tämmöinen kreikkalaiset tiet kysymys. Me tarvitsemme varoja ja pankit eivät niitä aluksi halua antaa. Joten tässä sitten Euroopan investointipankki voisi antaa jonkinlaisen tuen, takeet ja sitten nämä siirrettäisiin jäsenmaille Tämä mietintö nyt liittyy tähän kysymykseen. Nythän tavallisesti kaikki alkaisivat syyttelemään tosiaan siitä, että rahaa ei ole tarpeeksi. En tiedä, miten muut jäsenet ovat tehneet, ovatko tarkastelette hyvin tarkasti, mutta minä olen sanonut, että jos nyt vuosien 14-20 budjetteja tarkastellaan, tässä on kyseessä tietynlainen peli. Kohesio, rahat eivät ole suurempia. Se, ne ovat teoreettisesti suurempia yhdestä syystä, siksi että komissio on laittanut erilaisia asioita kohesion otsakkeen alle. 14 miljardia, mutta jos sen ottaa mukaan, niin saa suuremmat luvut mutta tässä monivuotoisessa rahoituskehyksessä nämä eri toimet olivat kuitenkin kohesio kohdan ulkopuolella. Esimerkiksi lähentymisrahastossa on 20 prosenttia vähemmän rahaa, kun vertaillaan vuoden 2011 tasoon nyt nykyisessä rahoituskehityksessä sitä on 203 miljardia ja seuraavassa sitä on sitä 162 miljardia. Ja jos katsotaan, että miksi näin on, sillä raha ei ole ollenkaan esimerkiksi siirtymisvaiheessa oleville alueille. Nehän ovat nyt uusi alueryhmä. Niitä on 40, 40 miljardia enemmän, jos katsellaan erilaisia Niin, se mistä minä nyt tässä olen puhumassa, niin on melko selvää, että eräät alueet, joissa komissio seuraavassa rahoituskehyksessä ei tule korvamerkitsemään mitään varoja, Eli varoja on siis joka tapauksessa vähemmän. Tässä rahoituskehyksessä tulee olemaan 0,92 miljardia. Ajatus on tässä se, että mitähän nämä alueet ovat, siis Kanarian saaret, äh, ranskalaiset merentakaisdepartementit enimmäkseen ja muut tällaiset alueet – on melko selkeää, että jos on hyvin kaukana, niin pitää saada enemmän tukea, mutta ongelma on, että jos tämä asia katsellaan nyt budjettivaliokunnan näkökulmasta, meidän täytyy keskustella aluksi siitä, kuinka me reagoimme tähän koko pakettiin tällaisen lainsäädäntöpakettiin. Niitähän tulee varmastikin hyvin nopeasti. Tämä tulee aluekehityspääosastosta meille ja meidän pitää pystyä tästä päättämään. Ei ole selkeää, että jos me sanomme kyllä, niin rahaa on vähemmän, mutta nämä tietyt alueet saavat enemmän. Ja sitten jotkin toiset alueet tulevat meihin ottamaan yhteyttä ja sanovat, että mekin tarvitsemme enemmän rahaa, antakaa meille enemmän rahaa ja niin edespäin, niin edespäin. Niin sitten minä olen kyllä sitä mieltä, että meidän pitää olla, kuinka nyt sanoisin, konservatiivisia tässä. Me ymmärrämme, että nämä syrjäiset alueet ovat hyvin kaukana ja ne ovat eristyksissä ja ne tarvitsevat apua tai tukea, mutta koko kokonaistilanne on sellainen, että rahaa ei ole niin paljon kuin me tarvitsemme. Ja jollakin tavalla täytyy ratkaista solidaarisesti tämä. Si- jos me nyt vain sanomme, että nämä syrjäiset alueet saavat enemmän, niin muut alueet haluavat sitten myöskin lisää. Ja niin edespäin. Ja tästä syystä nyt, mitä tulee aluekehityksen pääosastoon, tämä uusi lainsäädäntöpaketti on tulossa kovaa vauhtia ja uskon, että meidän pitää hyvin tarkasti katsoa, kuinka reagoimme siihen, sillä se on nyt erilainen ja on varmaankin paljon ehdotuksia siitä, kuinka me muutamme asioita. On nämä välialueet ja sitten esimerkiksi paljon ongelmia kehittyneiden alueiden kohdalla – Eli jos kehitys on tapahtunut, niin seuraavana vuonna sitten varoja vähennetään. Siis minä yritän selvittää asiat tämän mietinnön kontekstissa. Nyt jos vain tarkastellaan tätä mietintöä erikseen, tämä 0,92 miljardia, siitähän ei ole mitään eroa. Jos katsotaan näitä kahta eri lukua, 0,99 ja 92 miljardia, niin ero on hyvin pieni, mutta tämä on vain yksi pieni osa yhtä suurta mekanismia, eli minä ehdottaisin, että meidän pitää olla tässä enemmän tai vähän konservatiivisia. Jos me nyt olemme tässä sanomassa, että kyllä me tarvitsemme, olemme tämän kannalla, että tässä kohtaa tarvitaan enemmän rahaa, niin sitten saamme lisäehdotuksia. Aivan varmasti tästä sillä aluekehityksen pääosasta niitä varmasti tulee meille esittämään. Ja varat kuitenkin ovat toisin jaetut seuraavissa rahoituskehyksissä. Eli meidän täytyy tarkastella tätä mietintöä niiden ehdotusten kontekstissa, mitä tänne on tulossa. Nyt minä vähän puhun ristiin tässä, koska minun täytyy itse puhua aluekehitysvaliokunnassa eri lailla, mutta minun täytyy löytää jonkinlainen välimaasto. Tämä on hyvin vaarallista, kun otetaan joitakin alueita pois, otetaan välialueet pois ja ja sitten kehittyneitä alueita niin edespäin, niin edespäin, niin meidän täytyy tehdä päätöksiä ja todeta, että rahaa ei ole tarpeeksi. Emme voi sanoa, että nämä, nämä asiat ovat hyviä ja annetaan lisää heille. Tämä on siis minun ehdotukseni koko keskusteluun liittyen. Meillä on vielä jonkin verran aikaa. Tämä tulee olemaan huhtikuussa 2012 täysistunnossa käsittelyssä. Tässä tulee olemaan YMP-muutoksia. Sitten alueiden suhteen maitoksia. Nyt kaikki on tulossa tähän uuteen lainsäädäntöpakettiin ja minulla on vieläkin jonkin verran epäilyksiä. Meidän pitää tarkastella näitä asioita. Jos me niitä katsomme erillään ja annamme niistä kantamme, joudumme sellaisen tilanteeseen, että rahaa ei enää ole. Tämä on minun mielipiteeni. Kiitos. Merci. Kiitos, hyvä kollega. On todella yrittänyt erittäin tärkeää, että meillä on kokonaisvaltainen näkemys ja tehdä sitten yhteneväinen päätös ja tehdä hyvässä yhteistyötä, hyvässä, yhteis, hyvässä hengessä yhteistyötä regivaliokunnan kanssa ja te olette oikea mies oikeassa paikassa kertomaan, puhumaan meille tästä. En ole tänne kirjannut yhtään puheenvuoropyyntöä tästä kysymyksestä, tästä aiheesta, mutta voin sanoa nyt, niin kuin te olette jo huomanneet, että, että meillä on seuraava kokous 25.26 tammikuuta. Tarkistusten jättämisen määräaika tähän Godmanisin mietintöön on ensimmäinen helmikuuta ja 8. maaliskuuta on tarkoitus äänestää tästä, jos ei ole mitään muuta. Kohdassa muut niin sitten voimme päättää kokouksen. Mutta muistakaa, että tapaamme maanantaina Strasbourgissa kello 21. Kiitos.